Voisitteko istua hyvät kollegat, ja tervetuloa takaisin ensimmäiseen valiokunnan kokoukseen lomien jälkeen. No niin, muodollisuudet ensin. Eli hyväksymme esityslistan. Esitän, että puheenjohtajan ilmoitukset otetaan sen jälkeen, kun on kuultu euroryhmän puheenjohtajaa, eikä nyt tässä ensikättelyssä Eli voimme olettaa, että esityslista on hyväksytty. Kiitoksia kovasti. Meidän täytyy hyväksyä myös pöytäkirja heinäkuun alun kokouksesta. Voidaanko pöytäkirja hyväksyä? Se on, ne on toimitettu tavallisen tapaan. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi keskusteluun euroryhmän puheenjohtajan kanssa. Tämä on osa meidän taloudellista vuoropuheluamme. Muistuttaisin jäseniä, että nyt keskitytään ennen kaikkea maakohtaisiin suosituksiin tätä ohjausjaksossa. Ja tässä tarkoituksena on nimenomaan käydä keskustelua finanssihaasteista ja makrotaloudellisista haasteista ja mitä suosituksia euroalueelle ja jäsenvaltiolle voidaan antaa ohjausjakson aikana tänä vuonna. Neuvosto hyväksyi tämän ohjausjakson heinäkuussa. Nyt kuulemme myös ministeriltä tästä. Tämä on Dijsselblomin kolmas vierailu valiokuntaamme. Hän on tullut jo kahteen muuhun keskusteluun ja sitten oli mukana myös Kypros-keskustelussa, eli tervetuloa. Hän oli jo vanhoja ystäviä itse asiassa ja nyt saatte puheenvuoron alkupuheenvuoroa varten liittyen maakohtaisiin suosituksiin. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Madam Chair, uh, honorable members. Kiitos paljon puheenjohtaja arvon jäsenet. Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden tulla keskustelemaan jälleen kerran teidän kanssanne tällä kertaa eurooppalaisen ohjausjakson täytäntöönpanosta ja maakohtaisista suosituksista euroalueelle kaiken kaikkiaan. Ensimmäisessä vierail, ensimmäisen vierailuni aikana täällä valiokunnassa sanoin, että halusin päästä kriisinhallinnasta vähän perinpohjaisempaan rakennemuutos lähestymistapaan, jotta voidaan vahvistaa taloutta, koko euroalueen taloutta. Meillä on vielä pitkä tie kuljettavana. Totta kai mutta olen iloinen, että etenemme kuitenkin kriisistä kohti rakenteellisempaa keskustelua. Maakohtaisia suosituksia käsiteltiin euroryhmässä ennen kesätaukoa ja yksimielisesti jäsenvaltiot tukivat näitä esityksiä. Näissä katsotaan keskeisiä alueita, joilla on edelleen välttämättä toimittava. Muistutan nyt mieleen jotkut suosituksista lyhyesti. Ensimmäinen suositus oli se, että vahvistetaan valvonta jota käytetään eroalueiden maiden, ja valvottaisiin uudistuksia, että voidaan huolehtia talouspolitiikan koherenssista. Toisaalta koordinoida ja seurata talouspoliittista, finanssipoliittisia päätöksiä, jotta saataisiin vähän johdonmukaisuutta maiden kautta. Sitten pitäisi arvioida miksi PK-yrityksille lainataan niin eri hinnalla rahaa ja miten voitaisiin päästä hankaleista trendeistä eroon. Neljäs suositus liittyy siihen, miten tasetta saataisiin korjailtua ja puuttua pankkien taseisiin niin, ettei synny lisää pirstaloitumista. Markkinoille voitaisiin huolehtia lainan annosta reaalitalouteen. Viides suositus liittyy suuriin talouden uudistussuunnitelmiin. Suosituksen mukaan pitäisi priorisoida ennalta suuria talouspoliittisia uudistuksia jäsenvaltioissa. Ja kuudes viimeinen suositus liittyi siihen, miten puututaan viimeisen kriisin vaikutuksiin, esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen aivan erityisesti. Nämä suositukset ovat ihan linjassa euroryhmän prioriteettien kanssa ja rakennuspalikat meillä on jo paikallaan, jotta voitaisiin huolehtia hyvästä täytäntöönpanosta. Six-pack-lainsäädäntö huolehtii siitä, että talous- ja finanssipolitiikkaa voidaan valvoa ja koordinoida paremmin kaikkien EUn jäsenvaltioiden kesken. Tämä on erityisen tärkeä euroalueella, koska tietenkin makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely on tässä erityisen tärkeä. Hyvin tarkkaan on katsottu komission varoitusjärjestelmäkertomusta ja katsottu yksittäisiä jäsenvaltioita, joissa on nähty tällaista epätasapainoa. Me valvomme tarkkaan, mitä toimia voitaisiin käyttää liiallisen epätasapainon korjaamiseen. Tässä prosessissa on otettava huomioon, että sopeutumista tarvitaan talouksissa edelleen. Nyt on kuitenkin huolehdittava myös työmarkkinoiden ja tuotannon rakenteiden uudistamisesta. Tupac on myös keskeinen väline, kun puhutaan koordinoinnista EUn jäsenvaltioiden budjettipolitiikan yhteydessä. Nyt valmistellaan budjettisuunnitelmia jäsenvaltioissa yksittäisten ennusteiden pohjalta. Komissio tutkii niitä yksittäisten maakohtaisten suositusten valossa. Myöskin ottaen huomioon kasvusopimus ja vajetavoitteet. Kuten tiedätte, jos kasvu- ja vakaussopimusta ei kunnolla noudateta, kyseinen jäsenvaltio saattaa saada pyynnön esittää uuden suunnitelman tämän syksyn aikana. Minä huolehdin siitä, että komission kanta näihin alustaviin talousarviosuunnitelmiin ja niiden vaikutuksiin euroalueella – tulevat euroryhmän harkintaan hyvin tarkkaan. Haluan keskustella ministeriöiden kanssa euroryhmän kokouksessa, jossa käsitellään erityisesti tätä aihetta. Marraskuisessa kokouksessa euroryhmän mielipiteet voidaan näin ottaa huomioon, kun kansallisia budjetteja saatetaan päätökseen ennen vuoden loppua siis. Lainanannon helpottaminen pk-yrityksille, jotta tuottavat sijoitukset ja kilpailukyvyn turvaaminen on mahdollista, on prioriteetti lähes kaikissa maissamme kautta Euroopan unionin. Ei ole varmaankaan mikään salaisuus, että menestyvät pk-yritykset ovat tärkeitä kasvun ja työllisyyden takaa. Ja Euroopan, Euroopan investointipankilla – on tässä tärkeä rooli. Sen pääomaa on lisätty kevään aikana ja nyt sen pitäisi voida paremmin tukea PK-yrityksiä kautta Euroopan unionin. Korkean tason asiantuntijaryhmä aloitti työnsä toukokuussa juuri PK-yrityksiin ja infrastruktuurirahoituksiin liittyen. Ja odotamme tuloksia, jotka taidetaan saada ECOFIN kokouksen Vilnassa. Euroopan investointipankki ja läheinen yhteistyö komission kanssa, EKPn kanssa, myös kun ajatellaan sitä, miten voitaisiin parantaa lainanantoa pk-yrityksille. Kaikki osatekijät ovat tärkeitä ja jatkokeskusteluita käydään varmasti myös syyskuussa ECOFINin kokouksessa. Nämä aloitteet ovat tärkeä osuus keskustelua, jossa pyritään pelastamaan pk-yritykset ja toteuttamaan aitoa pankkiunionia, jotta voidaan huolehtia vakaudesta rahoitusalalla. Rahoitusmarkkinat eivät saa pirstaloitua liikaa. Meidän täytyy palata tavalliseen kunnalliseen lainanantoon pankkialalla. Meidän pitää siis jatkaa työtä kaikkien asiakokonaisuuksien kanssa, jotka liittyvät pankkiunionin. Sitten yhtenäiset säännöt, parempi säätely – kaikki nämä hankkeet ovat tärkeitä. CRD4 lopputulos on tärkeä edistysaskel tässä yhteydessä. Näin voidaan huolehtia siitä, että pankeilla on riittävästi varoja, kun tappioita syntyy. Tämän menestyksen pohjalta toivon, että valiokuntanne voi olla yhteistyössä kanssamme, jotta saadaan nopeasti värde tämä pankkien pelastusdirektiivi ja tietenkin myös talletus suojakysymykset hoidettua. Pankkien pelastusjärjestelmät, jotka huolehtivat siitä, että veronmaksajat eivät joudu pelastamaan pankkeja, on tärkeää. Me tarvitsemme selkeät säännöt, jotka kertovat, keiden asianosaisten on osallistuttava pelastamiseen ja kuinka pitkälti. On tärkeää, että yhtenäinen valvontamekanismi SSM astuu voimaan sitä valvotaan EKPn puolelta suurimpia pankkeja, on hyvä asia ja näin voidaan huolehtia siitä, että yhtenäisiä sääntöjä noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä lisää luottamusta ja lisää tehokkuutta, kun huolehditaan rajat ylittävistä tapauksista. Se on siis välttämätöntä, kun ajatellaan euroalueen taloutta. Ennen kuin yhteinen valvontamekanismi saadaan käyttöön, yhdessä arvioidaan pankkien toimintaa. Ja jos tämän arvioinnin jälkeen nähdään, että pääomaa puuttuu pankista, joka on EKP-valvonnassa, niin on huolehdittava siitä, että ne, jotka hyötyvät riskin otosta, maksavat ongelmien sattuessa. Tämän periaate, on noudatettava. Kesäkuussa euroryhmä pääsi sopuun keskeisimmistä osuuksista tästä suoran uudelleen tämän pääomittamispaketista – ja tämä voidaan saada loppuun ainoastaan, kun BRD saadaan päätökseen. Ja tuo ESM pääomittamispakettia ei voida saada täyttäntöön ennen kuin se on hyväksytty. Tämä yhtenäinen valvontamekanismi on tärkeä viimeinen askel, joka on otettava, ja se täydentää hyvin yhtenäistä valvontamekanismia. Hyvä, että meillä on nyt konkreettinen ehdotus, asetusehdotus, jonka kautta halutaan yhtenäinen pelastusrahasto. Ja ei ole mikään salaisuus varmaankaan se, että haasteellisia keskusteluita käydään, että meidän pitää pitää nyt tavoitteet mielessä. Me tarvitsemme sellaisen mekanismin, jonka kautta voidaan kunnolla huolehtia tilanteesta silloin, kun jokun instituutti kaatuu, jotta voidaan saada nopeampi prosessi, jonka kautta pystytään suojelemaan veronmaksajia ja joka ei tule maksamaan kaiken kaikkiaan liikaa. Arvon jäsenet, puheenjohtaja, ennen kuin vastaan kysymyksiin, niin haluaisin sanoa vielä muutaman sanan Kreikan ohjelmasta. Siitä on keskusteltu ainakin tiedotusvälineissä hyvin virkkaasti kesän aikana. Minun käsittääkseni tilanne on seuraavanlainen. Kreikan ohjelma arvioitiin viimeksi heinäkuussa ja silloin todettiin, että pitkälti oltiin oikealla linjalla ja taloustilanne maassa on paranemaan päin. Kreikan talouden oletetaan palaavan kasvun tielle ensi vuoden alkupuolelle ja Kreikan viranomaiset todella edistyvät nyt hankalissa tilanteissa, jotta saataisiin kestävämpi valtion talous ja voitaisiin parantaa talouden kilpailukykyä. Kuitenkin lisäedistystä tarvitaan aivan erityisesti julkisen sektorin uudistuksissa ja verohallinnossa. Seuraava toisen Kreikan ohjelman arviointi on tässä kuussa ja kun se on saatu päätökseen, saamme päivityksen ohjelman täytäntöönpanosta mukaan lukien tämän nykyohjelman rahoituskysymykset, jotka saadaan esityslistalle kuukauden sisällä ja saadaan tämä prosessin osa päätökseen sitten marraskuun aikana. Mitä tulee mahdollisuuteen kolmannen ohjelman tarpeeseen, niin on selvää, että Kreikan ongelmat, ongelmat eivät ole täysin ratkenneet vuoteen 2014 mennessä. On kai realistista olettaa, että lisää tukea tarvitaan tämän ohjelman lisäksi. Tässä yhteydessä euroryhmä on selkeästi antanut ymmärtää, että se on sitoutunut siihen, että annetaan riittävä tuki Kreikalle tämän nykyohjelman aikana ja sen jälkeen, kunnes Kreikka pääsee toimimaan markkinoilla kunnolla. Totta kai niin, että Kreikan on noudatettava ohjelman ehtoja. Ja me voimme tätä tulosta ainoastaan arvioida vuoden 2014 aikana. Lopulta tiedotusvälineissä on spekuloitu kovasti sitä, pitääkö velkaa leikata edelleen. Euroryhmässä on pohdittu lisätoimia, joissa on välttämätöntä. Esimerkiksi lainavälineiden korkojen leikkaamista tai EU-rakennerastojen yh- rakennehankkeiden yhteisrahoitusta, jos Kreikka vastaa hyvin täsmällisiin vaatimuksiin, jotka olivat esimerkiksi, että päästään vuosittaiseen ylijäämään ja täysin täytäntöönpannaan ohjelman ehtoja. Me emme voi mitenkään arvioida sitä, onko näihin vaatimuksiin vastattu ennen kuin olemme ensi vuoden huhtikuussa. Tämä on aikajana, josta sovittiin viime joulukuussa. Huhtikuussa aikaisintaan voimme arvioida ohjelman puitteissa tapahtunutta edistystä ja velan kestävyyttä. Spekulointi tällä hetkellä minun mielestäni ei ole mitenkään avuksi. Hyvät naiset ja herrat, kiitos oikein paljon nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you Kiitoksia kovasti. Ja kiitos näistä lisävalaistuksista joistakin kysymyksissä. Voin kyllä kertoa teille, että me edelleen odottelemme sitä, että voisimme äänestää myös SSMstä ensi viikolla Strasburgissa. Edelleen odottelemme lopullista tekstiä sopimusta varten EKPn kanssa liittyen tiedonvaihtoon, mutta edistystä on saavutettu silläkin rintamalla. Niin ikään on edistetty myös kolmikanttaneuvottelussa liittyen pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin toinen kolmikantaneuvottelu pidettiin juuri eilen. Siitä kerron myöhemmin. Tärkeä osa SSM on EKPn varojen tarkastelu sekin hoidetaan myöhemmin. Olen kuullut sellaisia huhuja, että nyt on ollut jotain paineita, että yksityinen sektori ei olisikaan mukana, tai ainakin niin, että olisivat täysimittaisesti mukana. Ainakin joissakin piirissä tällaisia huhuja on ollut. Ihmettelen vain, ja Afrikon, onko teillä jotain tietoa tästä? Onko tästä keskusteltu euroryhmässä? Vai onko teillä jotain henkilökohtaista sanottavaa? Minun näkemykseni ja sentenkin näkemys olisi se, että kansainvälisillä areenoilla odotetaan, että tämä olisi täysimittainen syvällinen osallistuminen myös yksityisen sektorin osalta, niin että päästään puhtaalle pöydälle, tiedetään mikä tilanne on ja päästään siitä eteenpäin. Jos näin muissakin maissa on tehty ja näin ehkä päästään paremmin eteenpäin, me tarvitsemme tätä. Ei tässä tavallaan epäillä sen enempää EKPtä, vaan vaan täytyy miettiä, mitä kansainväliselle pankkimarkkinoille odotetaankin. Ehkä voitte tätäkin kommentoida ennen kuin mennään varsinaiseen keskusteluun. Um, Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on olennaista, että voidaan päästä oikeaan alkuun pankkiunionin kanssa ja varmaan ensi vuoden kesällä, kun EKP aloittaa valvontatyönsä suurimpien pankkien osalta, niin se on se ensimmäinen alku, niin silloin tarvitaan syvällistä tasearviointia, mihin kuuluu kaksi osaa. Omaisuuserien laatuarvonta ja sitten stressitesti. Sanoisin ihan selkeästi, että sen täytyy olla perusteellinen, eikä saa olla epäselvyyttä tämän laatuarvioinnin laadusta. Ja on olennaista mielestäni, että myöskin käytännöllisistä syistä on paljon tehtävää nyt vuoden aikana, ja siihen tarvitaan yksityissektorin mukanaoloa ihan käytännöllisestäkin näkökulmasta. Olisi olennaista, että he ovat mukana. Emme ole siitä keskustelleet euroryhmässä. Mielestäni se tapa, jolla tasearviointi pitäisi järjestää, että sen pitäisi olla poliittisen keskustelun aihe, tai että siihen pitäisi vaikuttaa poliittisten paineiden, se pitää tehdä riippumattomasti, ja ei pitäisi olla mitään kysymyksiä sen laadusta. On olennaista, että pankkiunissa saadaan hyvä alkuaikaan. Kiitoksia kovasti. Tämähän rauhoitti mieliä. Olen aivan varma, että kollegoilla on sama näkemys. Sitten seuraavaksi kysymykset ja vastaukset. Meillä on jotakin uusiakin jäseniä osallistumassa tähän. Muistuttaisin nyt vain säännöistä viisi minuuttia sekä kysymyksiä että vastausta varten, tai kysymyksiä ja vastauksia varten. Eli jos viisi minuuttia menee, kaiken kaikkiaan niin ei saada vastausta. Jos olette lyhyitä ja ytimekkäitä, niin saatte myös mahdollisuuden esittää lisäkysymyksiä. Mutta jos viimeisen 30 sekunnin aikana tekee lisäkysymyksiä, niin ei siinä enää sitten vastausta saa. Eli teistä se on kiinni tämä ajankäyttö. No joka tapauksessa katsotaan, miten tässä selvitään. Yleensä olemme aika hyvin pärjänneet tässä. Ensimmäinen kysymys ryhmän puolelta, Corin Wertman Kohl. Yes, thank you very much. And uh, as rapporteur... Kiitos. Niin sanotun Sixpackin esittelijän haluaisin kiittää siitä, miten otatte vastuuta maakohtaisten suositusten to- toimeenpanemisesta, mutta koska uudistukset ovat elv- elpymisen kannalta ja työpaikkojen saamisen kannalta olennaisia, nyt syksyllä tulee mielenkiintoinen vaihe, kun komissio arvioi budjetteja jäsenvaltioista, mukaan lukien Hollannin budjetti. On hyvä kuulla teiltä, että euroryhmä myöskin tarttuu aktiivisesti budjettisuosituksiin, koska uudistusten toimeenpano on olennaista. Mutta kysymykseni koskee pankkiunionia. Ennen kuin tämä EKP-valvonta alkaa, niin puhuitte jo tästä omaisuuserien laadunvalvonnasta. Sen, sen ei pitäisi olla poliittista, mutta miten varmistatte, että se arviointi on todellakin riippumatonta koska se on teidän velvoitteenne varmistaa, että se on riippumatonta. Ja mitä tapahtuu, jos pankki ei täytä näitä ehtoja, kun tilanne ei ole kunnossa? On, on sitten mahdollisuus tietysti suoraan uudelleenpäämittää pankkeja, mutta milloin tämä tapahtuu ja milloin sitä käytetään? Koska olette aina sanonut, että investoijien täytyy maksaa. Miten tämä tapahtuu ja milloin ESM käytetään näissä tapauksissa. Olen sen puolella, että tämä varaventtiili on, mutta milloin tämä varautumisjärjestelmä on. Mutta milloin sitä käytetään? No sitten tämä pankkien pelastusmekanismi. Hyvä, että tuette komissiota, koska näin kommentin tulkitsen. Mutta julkisessa mielipiteessä tiedotusvälineissä kerrotaan, että yksi tärkeistä valtiovarainministeriöistä itse asiassa on tätä SRMn osaa vastaan, joka, jota luonnettiin sana single, eli yhtenäinen yksi. Ja se on kuitenkin olennainen osa pankkiunionia. Mitä teette sen suhteen? Ja oletteko sitä mieltä, että komission ehdotus saadaan läpi myöskin euroryhmässä ja ECOFIN neuvostossa? Ähm, hartelijk dank mevrouw Wortman voor uw vragen. Kiitos oikein paljon edustaja Wortman kysymyksestänne. Jatkan englanniksi, niin teidän ei tarvitse ottaa kuulokkeita käyttöön. Um, a number of uh, questions you write. Useita kysymyksiä aivan oikein sanoitte, että euroryhmä käyttää paljon aikaa lähikuukausina, erityisesti marraskuussa – tutkiakseen maakohtaisia suosituksia, alustavia talousarviosuunnitelmia komission kantoja. Me julkaisemme tulokset keskusteluistamme marraskuussa pankkiunionista. Rakennuspalikat ovat olleet keskustelun kohteena totta kai ECOFINissa, ECOFINin parlamentin ja komission kesken siis on keskusteltu, joten keskeisin tai totta kai tässä euroryhmällä on tärkeä merkitys. Yhteistyötä tässä tarvitaan ECOFINin ja euroryhmän välillä EKP ja EKPn johtaja saa pyynnön meiltä kertoa, miten EKP aikoo toteuttaa tämän taseiden arvioinnin. Tässä selvyys kaikille, ei ainoastaan meille ministerinä, mutta myös ulkomaailmalle on hyvin tärkeää kysyä on luottamuksesta. Meidän on voitava luottaa siihen, että tämä on hyvä prosessi, joka toteutetaan riippumattomalla tavalla ja korkealaatuisesti. Joten en ole ihan varma, millä hetkellä EKPn puheenjohtaja voi meille kertoa, miten tämä hoidetaan, mutta toivottavasti melko pian. Tuosta prosessista johtopäätös saattaisi olla sellainen, että uudelleen pääomittamista tarvitaan joissain pankeissa. Normaali toimintatapa tässä olisi se, että pankki ensin katsoo pääomamarkkinoilta, tulisiko sieltä lisää varoja, tai te, voitaisiinko tehdä rakenneuudistuksia pankin sisällä. Pankin tehtävä siis ennen kun voidaan pohtia sitä käytettäisiinkö jonkinlaisia julkisia varoja. Valtion tukisääntöjä on noudatettava. Tässä kuten tiedätte tämän kesäisten päätösten jälkeen sitten ehkä kansalliset kriisiratkaisumekanismit, joita on joissain valtioissa käytössä, kansallisia varautumisjärjestelyitä siis, mutta tuo suora uudelleen pääomittaminen tässä prosessin kuluessa, kun arvioidaan omaisuuserien laatua, niin jos ajatellaan tässä järjestelmää, niin EKPn valvontaroolihan on silloin jo voimassa ja se ei ala ennen kuin ensi vuoden lokakuussa. Eli tässä on nyt vähän aikatauluongelma myös. Ja kuten tiedätte, jos ja kun suoraa uudelleen pääomittamista käytetään joissain tapauksissa, niin ehtoja on monia. Yksi ehdoista on se, että on selkeä suunnitelma elvytys- ja mekanismissa ja se on, se on jo käytössä. Eli suora uudelleen pääomittaminen on väline, joka on sinänsä käytössä, mutta se on ihan siellä kaikkien mahdollisuuksien loppupäässä ja siihen liittyy monia ehtoja, jotka on täytettävä ensin. Kiitos. Thank you. I think that sets the scene for perhaps... Kiitoksia. Voi olla, että uudelleen pääomittaminen tulee myöhemmin esille. Ja sitten Elisa Ferreira S. Dierman puolesta. Olen pahoin, puhun Portugalia. Ehm, Kiitoksia kovasti, että tulitte jälleen valiokuntaamme. Clock is on. Kello käy. Eli kiitos siitä, että tulitte jälleen valiokuntaamme. Minä kysyisin asiasta, joka liittyy uuteen vaiheeseen ohjausjaksossa. Mitä uusia vaatimuksia asetetaan valtioille ja mitä uutta vastuuta tulee niiden harteille, jotka ovat myös suosituksia tehneet. Niinhän on, että tähän asti, mitä suosituksia nyt on tehty, niin niiden myötä ei ole vielä tavoitteita saavutettu. Jatkuvasti niistä on jääty vajaksi, kun ajatellaan omia kasvuarvioitamme, työllisyysarvioitamme tai mitä velkaan tulee. Tämä on sellainen tekijä, joka paljon vie pohjaa myös pyrkimyksiltä ihmisten mielissä ja valtiossa, kun kuitenkin moni on suosituksia tarkkaan seurannut. Investoijat puolestaan vetäytyvät ja siksi on kyllä talouskasvuodotuksia, mutta viime kädessä vain palataan jälleen taantumaan. Eli kysyisinkin seuraavaa. Kun meillä on nyt uusia valtuuksia annettu, niin meidän täytyy varmasti hyvin tarkkaan ja periparisesti arvioida, minkä laatuisia suositukset ovat, joita asetetaan eri maille. Kaikki riippuu tietenkin todellisista tuloksista, ei teoreettisista tuloksista, joihin suositukset tähtävät. Eli aiotaanko todellakin perinpohjaisesti arvioida näitä kysymyksiä, muun muassa kotimaan kysyntään. Nyt on mietitty enemmänkin tarjontaa eikä niinkään kysyntää. Mutta kaikkialla, varsinkin euroalueella, on monenlaista politiikkaa, myös niissä maissa, joissa on ylijäämää. Eli mistä se kysyntä oikein tulee? Kyllä tässä on ajateltu tarjontaan, mutta ei se nyt yhtäkkiä muutamassa kuukaudessa tai puolessa vuodessa tulee. Eli siinä joudutaan kokonaan uudelleen suuntaamaan tuotantorakenteita omilla markkinoillaan. Eli yhteenvetona kysyisin, voidaanko nyt saada vähän vähemmän dramatiikkaa, vähemmän tunneperäisyyttä ja enemmän laatua suosituksien vai ei? Tämä ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen pikainen kysymys perään. Kysyisin myös jäsenvaltioiden velasta. Tätä ongelmaa ei ole vielä ratkaistu. Se ei koske pelkästään Kreikkaa. Velka on kasvanut, koska sisäisesti taantuma on luonut lisää velkaa. Onko teillä mitään suunnitelmia tämän muuttamiseksi ja haluaisin tietää, onko ajateltu myös tätä sosiaalista närkästymistä, jota on syntynyt? Vastataanko siihen jotenkin, kun odotukset ovat korkealla, kun budjettikuripolitiikka on ollut niin tiukkaa? Um, thank you very much, uh, Ms. Ferreira. Kiitos rouva Ferreira kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys koskee suositusten laatua. Suosituksista keskusteltiin euroryhmässä ennen kesää. Ja mielestäni ei voida sanoa, että aiemmat suositukset eivät olisi olleet oikeanlaatuisia. laatuisia koska kriisistä ei ole vielä päästy täysin eroon. Lamasta ollaan pääsemässä eroon ennen kaikkea, mutta täytyy olla rehellisiä, kun arvioidaan sitä, että kriisi, talouskriisi on ollut Euroopassa syvempi kuin ajateltiin ja mitä ehkä odotettiin. Mutta taantumasta on nyt monissa maissa ollaan pääsemässä eroon, niin mielestäni ei voida sanoa, että ollaan tehty vääriä asioita Monet tarvittavat uudistukset eri maissa, siis erilaiset eri maissa, mutta kaikissa pyritään modernisoimaan ja talouttamia olemaan enemmän kilpailukykyisiä, niin kaikkien uudistusten täytyy vielä jatkua. Jotkut voisivat sanoa, että liian vähän edistyä on saatu aikaan, se ei ole kyse suositusten laadusta, mutta ehkä toimeenpanon laadusta voi olla kyse. Ja siinä edistyksessä jotain on saatu aikaan. Mitä tulee budjetteihin, teknisessä mielessä paljon edistystä on saavutettu, budjettivajeita on pienennetty keskimäärin monissa maissa. Ja kuten ihan oikein sanoitte, sillä on ollut vakava yhteiskunnallinen hinta maksettuna siitä, mutta samaan aikaan olemme nähneet, että viimeisen puolen vuoden aikana komissio on sallinut maille yhä enemmän aikaa erityisolosuhteissa taantuman vuoksi on antanut lisää aikaa budjettitavoitteiden saavuttamiseen. Eli suosituksissa on ollut muutos, tavoitteissa on ollut muutos budjetti puolella. Viimeinen kysymys koski vajat, äh, anteeksi, velkaa. Velka siis kasvaa kriisiaikoina kovin nopeasti ja kestää pitkään saada sitä taas alenemaan. Tämä on tilanne monissa maissamme. Velkatasot ovat nousseet korkealle, niin odotimmekin ohjelmamaissa. Näin laskettiinkin, että velkatasot nousisivat ja täytyy vaiheittain pyrkiä taantumasta eroon, jotta päästään takaisin parempaan suuntaan. Mutta jälleen mielestäni ei ole kyse mielestäni niinkään suositusta laadusta kuin toimeenpanon laadusta. Seuraavaksi Aldesta Sylvie Goudard. Thank you, Chair. Euh, Herra ministeri, kiitos, että olette tullut valiokunta. Tervetuloa. Arvostan kovasti sitä, mitä sanoitte Korin Wortman Koolillekin. Ei siis siitä syystä, että me olimme osallistuneet lainsäädäntöön, että on tärkeää. No, kuuluuko? Että täytäntöpano toteutuu. Viime aikoina on ollut ongelmia myös sääntöjen täytäntöönpanossa, vaikka niitä yhteisesti on päätetty. Euroryhmällä on hyvin ratkaiseva merkitys tässä. Jossakin maissa nimittäin, muun muassa Ranskassa valitettavasti, on taipumuksena sanoa, että komissio sanelee jotain maille. Komissiolla on liikaa valtaa, vaikka valta on annettu parlamentista ja neuvostosta komissiolle, ja silloin oma roolinsa. Ja kuten totesitti, me arvostamme, että se toteuttaa omaa rooliaan myös hyvin tarkkaan ja harkitsevasti ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Eli teillä on rooli, joka ei ole pelkästään tekninen, vaan hyvin poliittinen, jotta voidaan osoittaa väestölle, että tämä yhteinen prosessi on tärkeää. Toinen kommentti vielä, jos ajatellaan tärkeysjärjestystä tavoitteissa, jotka kaikki ovat hyvin hyötyllisiä ja tähdellisiä, mutta jos ajatellaan, mitä tässä loppujen lopuksi käy nuorten kohdalla, jos me menetämme osan nuoristamme, ja mitä me muualla sitten teemmekin, niin sitä ei pidetä legitiiminä. Ja sitä paitsi vaaleissa sitten menee kumoon. Ehkä ei ole kyse pelkästään asioiden esittelytavasta, vaan muustakin. Ja sitten yksi täsmällinen kysymys. Mitä te konkreettisesti voitte tehdä tai aiotte tehdä, jotta voidaan jotenkin markkinoiden sirpaloitumista torjua? Ajatellaan korkotasoja. Ei ole eroja pelkästään, kuten totesitte, vaan se johtaa myös siihen, että myös kilpailutilanne horjuu sisämarkkinoilla. Te puhuitte korkean tason ryhmästä, no hyvä, että tätä työstetään, mutta mikä olisi vähän operatiivisempaa tässä, kiitos. Um, thank you very much. Paljon kiitoksia. Ihan totta. Euroryhmällä on tärkeä rooli koko ohjauskauden osalta ja sen osalta, miten suositukset muotoillaan ja miten niitä täytäntöön pannaan kunnolla jäsenvaltioissa. Ja tämä on juuri se rooli, jonka itsellemme haluammekin. Keskustelussa, joka syntyi Euroopan komission ja Ranskan välillä, haluaisin sanoa, että oli maa mikä tahansa, niin komission vastuulla on analysoida rakenteellisia ongelmia taloudessa, jotka estävät elpymisen. Ja komissiot sitten suosittaa esimerkiksi, miten hoidettaisiin työmarkkinoihin liittyvät ongelmat, tehokkuuteen siellä liittyvät ongelmat. Ja se tapa, jolla maa haluaa puuttua tähän ongelmaan, on hyvin pitkälti maan itsensä kontolla. Ja tämä on mielestäni oikea tie eteenpäin. Jos komissio sanoo tietylle maalle, että teillä on eläkejärjestelmässä ongelma, sitä pitää käsitellä, niin kyseinen maa voi sitten kansallisella tasolla ja tämä liittyy tietenkin myöskin demokraattiseen oikeutukseen, miten halutaan hoitaa eläkejärjestelmän ongelma. Siitä voidaan keskustella kansallisella tasolla ja sitten sen jälkeen arvioidaan, ovatko nämä toimet riittäviä rakenneongelman purkamiseksi. Tällä tapaa tulisi toimia, siksi on hyvin selvää Ranskan osalta ja kaikkien muiden maiden osalta. Tilanne on sama. On selvää, mitä Ranskan on tehtävä, mutta se, miten rakenneongelmia ratkotaan, on lähinnä maan itsensä päätettävissä. Sitten nuorisotyöttömyydestä. Poliitikkona olen aina oppinut, että jos haluaa, että joku asia jää kuulijoiden mieleen, niin se pitää mainita viimeisenä. Jos mainitsen nuorisotyöttömyyden siis viimeisenä, se ei siksi, että se ei ole tärkeä, vaan se on erittäin tärkeä. Muut suositukset, jotka liittyvät rakenneuudistuksiin, pk-yritysten rahoitus, pankkiunioni ja niin edelleen – Lopulta tavoite on aina sama talouden elpyminen mahdollisimman nopeasti, jotta nuoret ihmiset saavat uusia työllistymismahdollisuuksia. On olemassa suorakin tapa puuttua tähän. Rahaa on käytössä, ohjelmia on olemassa, nuorisotakuujärjestelmä on luotu, joten tällä tapaa suoraan voidaan puuttua nuorisotyöttömyysongelmaan jo tällä hetkellä ja sitten enemmän makrotalouden lähestymistapa. Meidän on huolehdittava taloudesta, että kasvua saadaan uudestaan. Markkinoiden pirstaloitumisesta sitten lopuksi. Sama pätee tässä. Pitkä lähestymistapa tai keskipitkällä pitkällä aikavälillä pankkiunioni. Oikeastaan muuten ei ole nyt kunnollista pankkien välistä toimintaa, joten nyt on palautettava luottamus toistemme pankkeihin, toistemme uskottavuuteen, joten pankkiunioni on siksi asia, jota on ajettava niin nopeasti eteenpäin. Ja sitten lyhyemmällä aikavälillä olisi vain eurooppalaisia tai kansallisia ohjelmia, joilla annetaan rahaa pk-yritysten käyttöön. Tiedän, että monilla Monissa maissa on lähdetty tällaisiin hankkeisiin Euroopan investointipankilla on tässä roolinsa. Toivottavasti lyhyemmällä aikavälillä saadaan myös investointipankin, komission ja keskuspankin hankkeita käyttöön. Kiitos. Kiitos. Nyt ei kovin hyvin pärjätä aikajärjestelyssä. Yritetään vähän kohentaa tässä tämä kaikkien vastuulla. Tämä sitten EKR puolesta Peter van Dalen. Dag meneer Dijsselbloem, welkom. Hyvää huomenta, Herra Sebom. Tervetuloa. Toivotan menestystä hankalassa tehtävässänne. Pari maakohtaista suositusta. Yksi liittyi Kreikkaan. että tarvittaisiin uutta lainaa vielä Kreikkaan lähiaikoina. Minkälaisesta lainasta on kyse? Eli kyse on siitä, että korvataan vanhalaina uudella, vai pyritäänkö siihen, että todella vähennetään tuon maan valtavaa velkavuorta? Ja toinen kysymys, uudet asiat, uutiset. Jotkut sanovat, että tämä ei ole enää mitään uutta, ja toisten mukaan tämä on vielä uutista. Eli miten näitä tietoja saadaan tulevaisuudessa? Ja sitten vielä kolmas seikka – Olen juuri saanut lukea kertomuksen, jonka mukaan on sanottu, että jos pyritään saamaan lisää vakautta euroalueelle, olisi hyvä, jos Kreikka voisi näin päästä velkataakastaan, mutta olisiko kuitenkin parempi siirtyä pois euroalueesta ja saada näin uusi alku? Voisitteko te kommentoida tätä lähestymistapaa? Ja sitten vielä olemme saaneet bregel instituutilta analyysin, jossa puhutaan joistain maista, Alankomaista ja Italiasta, joilla on tietyt ongelmat, niin kutsuttu output gap. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto laskee esimerkiksi Alankomaissa. Ja tällä on paljon vaikutuksia esimerkiksi työllisyystilanteeseen. Toivoisin, että te voisitte vastata, kun teillä on tämä koordinoiva rooli, mutta myöskin Alankomaiden edustajana, miten voitaisiin puuttua tähän tilanteeseen niin, että Alankomaiden tuotanto voi jälleen lähteä kasvuun. Hartelijk dank. Eh. Sydämelliset kiitokset herra Van Dalen tästä kysymyksestä. Pääasiallisesti kysyitte Kreikasta, uudesta Kreikan lainasta. Minä en ole puhunut uudesta lainasta Kreikalle, vaan olen puhunut siitä, että tämän ohjelman jälkeen on syytä uskoa, että Kreikka ei vielä ole täysin päässyt ongelmistaan eikä ole täysin päässyt rahoitusmarkkinoille ja lisää apu saattaisi olla tarpeen. Me olemme aina hyvin selkeästi sanoneet, ainakin sitä lähtien kun minä olen euroryhmässä ollut mukana, että tämän ohjelman päättymisen jälkeen, tämä ohjelmahan on voimassa vuoteen 2014 ja lisää apua ehkä tarvitaan. Ja me euroryhmänä olemme valmiita ja niin edelleen ja niin edelleen. Näin minä asian olen aikaisemmin muotoillut. Eli ei tässä ainakaan mitään uutta tai uutista ole luvassa. Tämä taisi olla toinen kysymyksenne ja miten pitkään vielä saadaan näitä uutisia, jotka eivät ole uutisia. No tässä ei ole mitään uutta, se on ihan totta. Me olemme aina sanoneet, että olemme valmiita auttamaan Kreikkaa siihen asti, että Kreikka pääsee normaaleille rahoitusmarkkinoille, kunhan Kreikka vastaa kaikkiin ohjelman vaatimuksiin. Ja tosiaan annoitte minulle tämän raportin, joka liittyy Kreikan tulevaisuuteen euroalueella. Haluan hyvin selkeästi sanoa, että euroryhmän sisällä ollaan yksimielisiä siitä, että euroalueen koskemattomuus pysyy ennalla. Me olemme täysin sitoutuneita auttamaan silloin, kun maat apua ja tukea tarvitsevat. Me emme lähde keskustelemaan siitä, onko euroalue yhtenäinen. Devalvaatio ei ole menetelmä, vaikka ehkä uskotte, että siihen liittyy tiettyjä etuja, tiettyjä hankoja, niin se ei ole nyt keinoilla voitaisiin puuttua rakenteellisen kilpailukykyyn ja muihin rakenteellisiin ongelmiin talouksista. Ongelmat voidaan näin kiertää, mutta niitä ei voida käsitellä. Lopulta kysymyksenne saattoi olla enemmän Hollannin politiikan suuntaan. Pitäisikö budjettia leikata vai ei? En halua vältellä kysymystänne, mutta Alankomaiden ministerinä voin sanoa, että leikkauksia tulee. Ne perustuvat uudistuksiin pitkälti, mutta leikkauksia on myös, jotta voitaisiin vastata niihin sääntöihin, joista olemme yhdessä sopineet, jotka koskevat kaikkia jäsenvaltioita, näin myös Alankomaita. Thank you. Uh, kiitos. Sitten Sven Giegold vihreiden puolesta. Well, first of all, uh, thanks. No ennen kaikkea kiitos, että olette jälleen paikalla. Toivottavasti teillä on ollut hyvä lomasta varmaan tarvitaan, jos tarkastelen pankkiunionin toimeenpanoa, joka on suurin askel, joka tässä, jota tässä ollaan ottamassa. Ja vaikka nyt EKPssä on vaikeuksia edelleen neuvotteluissa, niin ollaan kuitenkin prosessissa, jossa lainsäädäntöä viimeistellään. No joka tapauksessa toimeenpano on olennaista. Jotkut asiat, joita kuulen, ovat mielestäni aika huolestuttavia. Asetus sanoo selkeästi, että fiskaalipolitiikan ja rahapolitiikan erottaminen ja neuvosto ja parlamentti ovat vakuuttaneet, että, että tällä hallintoneuvostolla on vahva rooli. Kuka nyt on lopulta kontrollista ja miten tämä näiden poliitikkojen erottaminen varmistetaan? Mitä te voitte tehdä, jotta voidaan varmistaa, että tämä hallintoneuvosto alkaa työnsä? Ja että demokraattiset oikeudet finanssipolitiikassa eivät murennu de facto valmisteluvaiheessa. Ja että kaikki virat ovat olemassa tässä valvontaviranomaisessa uudessa. Ja toinen kohta on se, että kun pankkiunioni tulee voimaan, niin laadunvalvonta on olennaisessa asiassa, asemassa. Puhutte riippumattomista asiantuntijoista, mutta avainkysymys on se, ovatko nämä riippumattomat asiantuntijat Ovatko he rintarinnan kansallisten asiantuntijoiden kanssa pankeissa? Ja tekevätkö he omaisuuserän arvioinnin? Varmistetaanko tässä, että nämä ovat riippumattomia mukaan lukien, kun tehdään omaisuuserien arviointi tässä uudessa valvontajärjestelmässä? Um, thank you very much. Kiitoksia Kova Sergi Gold kysymyksestänne. Täytäntöpano on keskeistä sekä jos ajatellaan maakohtaisia suosituksia, mutta myös pankkiunionissa pitää paikkansa. Mitä tulee huoline tai murheisiin liittyen valvontaelimeen, että se ottaisi tässä johtoasemaan tässä työssä olisi riippumaton rahapoliittisesta puolesta me olemme sopineet meidän yhteisessä valvontamekanismiesityksessämme selvästi, että EKPn valvontatyö ja valvontaelimen työ alkaa vuosi sen jälkeen, kun direktiivi on julkaistu. Direktiivi ei ole vielä sitä ei ole julkistettu, mutta toivottavasti pian. Sitten tarvitaan koko vuosi valmisteluja varten, mutta jopa sitä ennen jo, ennen kuin yhteinen valvontamekanismi käynnistyy virallisesti, niin EKP joutui kuitenkin ECOFINille raportoimaan. Sekin on meidän sopimuksessamme mukana. EKP raportoi ECOFINille niin, että ECOFIN sitten tietää, missä mennään valmistelutyössä. Tärkeässä asemassa on tietenkin valvonta elin, ja onko se täysin valmis ottamaan kaikki vastuunsa. Ja totta kai sen täytyy olla valmis, jotta se voi riippumattomasti selviytyä tehtävistään sitten, kuin yhteen valvontamekanismi käynnistyy ensi vuoden syksyllä. Entäpä sitten ulkoisten asiantuntijoiden ja yksityisten yritysten rooli varojen arvioinnissa. En voi sen yksityiskohtaisemmin tähän vastata. Olen vain korostanut sitä, mikä merkitys minun mielestäni on sillä, että tehdään perinpohjaisesti tämä arvio ja riippumattomasti myös. Totta kai yksityisellä yrityksellä on oma osansa siinä, se on väistämätöntä ja tarpeenkin. Miten se yksityiskohtaisesti sitten hoidetaan, niin EKP joutuu sen sitten julkaisemaan myöhemmin. Mutta jos ajatellaan euroryhmää tai ECOFINia, niin me pyydämme kyllä tietoja EKPltä siltä osin, miten se toteutetaan. Olen aivan samaa mieltä kansanne, että sen pitää olla laadukasta työtä. Okay. Selvä. Guesta Nikolas Huntis. Kirje Proedre. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan alustustanne. Ja olen kuunnellut myös tarkkaan sitä, mitä sanoitte Kreikan ohjelmasta. Ja vastasittekin jo kollegoiden kysymyksiin näistä aiheista. Minun on sanottava, että teidän arvionne Kreikan ohjelmasta? Tehän olette käynytkin Kreikassa, mutta en voi olla teidän kanssanne nyt arvioista ihan samaa mieltä. Minun mielestäni arvionne ei oikein myöskään vastaa nyt aitoja lukuja reaalitalouden suhde velkaantumiseen ja työttömyysluvut ja niin edelleen. Te sanoitte, että Reseptissä ei ole tässä ongelmaa, vaan täytäntöönpanossa vielä. Haluaisin vielä ehkä lyhyesti viitata täytäntöönpanoon ja haluaisin pyytää teiltä vähän lisäselvyyttä tämän kysymyksen kautta. Alankomaiden parlamentissa esititte, että Kreikka vuonna 2014 ei voi löytää rahoitusta perinteisiltä markkinoilta ja tarvitaan lisää sitoumuksia ja Kreikan kansalaisten mahdollisuuksilla maksaa veronsa on myös tietyt rajat. Ajattelen, mitä uudistuksia on tehty. Minun mielestäni tänään olette esittäneet, että ongelmat eivät ole sinänsä uudistuspaketissa, vaan erityisesti siinä, miten on täytäntöönpantu näitä uudistuksia, erityisesti julkisella sektorilla. Tätä kritiikkiä esitetään usein ja haluaisin esittää teille nyt kysymyksen. Uudistuksiahan valvotaan myös Kreikan osalta. Ja haluaisin kysyä, onko euroryhmässä nyt pohdittu sitä, pitäisikö uudistuksia tutkia tarkemmin, mitä tulee yksityistämiseen erityisesti Kreikassa. Siitä on luettu hyvin eriäviä mielipiteitä ja nämä lisäehdot, lisävaatimukset, joita esitettäisiin, jos uutta pelastuspakettia esitetään. Onkohan teillä nyt valmiutta myös tarkemmin katsoa uudistuksia, jotka toteutuvat, myös yksityistämisprosessia? Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Mr. Schuntis, for your question. Kiitos kysymyksestä. Huomioni toimeenpanosta koskivat nimenomaan rakenneuudistuksia, joita tarvitaan. Jos ajatellaan budjetteja ja vajeita, se koskee monia maitamme. Tavoitteita on sopeutettu tai ne on saavutettu ihan oikein ja erottu, kun otetaan huomioon taantuma ja yhteiskunnalliset vaikutukset joillakin budjettitavoitteilla. Joten budjettipuolella en kritisoisi toimeenpanoa. Rakenneuudistuspuolella voin yksinkertaisesti nähdä ja myöskin kansallisesta näkökulmasta voin tunnustaa, että on kovin vaikea jotenkin tarvittavia uudistuksia viedä eteenpäin, saada poliittinen tuki, jota tarvitaan ja niin edelleen. Toimeenpanon osalta olen huolestunut rakennuudistuksista ja vauhdista siinä. Mutta tämä on yleisempi huomio. Se ei koske pelkästään Kreikkaa. Puhuitte lisäehdoista Kreikalle. Mielestäni on aivan liian aikaista puhua uuden ohjelman luonteesta, sen mahdollisen uuden ohjelman koosta tai uuden ohjelman ehdoista. Sitä en voi siis käsitellä. Ainoa asia, jonka olen tehnyt selväksi monen otteeseen, on se, että on hyvin todennäköistä, että tämän ohjelman lopussa Kreikka tarvitsee lisää apua, että Kreikan ongelmat eivät ole tulleet täysin hoidetuiksi, että täysin erostuminen rahoitusmarkkinoille ei, ole, ei tule onnistumaan 2014 vuoden loppuun mennessä euroryhmä on valmiina siinä sitten antamaan Kreikalle lisätukea ja apua, jos tarpeen on ja niin edelleen. Se on asenteeni. Tämä on asiain tila. Tästä on sovittu euroryhmässä ja se on joulukuussa euroryhmän lausunnossa todettu. Miltä tukisten 2014 vuoden jälkeen näyttää, sitä en voi sanoa tällä hetkellä ja mielestäni on aivan liian aikaista spekuloida sillä. Sitten uudistuksista. Pitääkö niitä tarkastella vieläkin lähemmin, valvoa lähemmin? Yleisesti ottaen Esimerkiksi Kreikalle hahmotellut uudistukset ovat selkeitä. On joitakin tärkeitä kysymyksiä. Yksi on verouudistus. Tehokas verojärjestelmä, joka on tehokas, vaikuttava, oikeudenmukainen, on olennaista mille tahansa maalle, oli kriisi tai ei, joka haluaa sosiaaliturvajärjestelmää ylläpitää, hyvinvointijärjestelmää ylläpitää, joten suositusten toimeenpanossa on paljon tehtävää. Kiitoksia. Tässä täytyy hiukkasen nopeuttaa tahtia, koska tässä on ongelmia sitten seuraavien kysymysten kanssa. EFDn puolesta Bastian Belder. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, euroryhmän puheenjohtaja. voi hyvää huomenta. Euroalueella on valtava haaste, kun ajatellaan velkaa, taakkaa ja miten halutaan parantaa kilpailukykyä jäsenvaltioiden kesken. Nyt on huolehdittava siitä, että huolehditaan myös oikeudenmukaisuudesta jäsenvaltioiden kesken. Ei niin, että muiden maiden kansalaiset joutuvat maksamaan suuren laskun. Tällä hetkellä ei tiedetä, miten minkälaista on luvassa tulevaisuudessa, kun pankkiunioni lähtee takaamaan hyvin heikkoja pankkeja. Nyt näyttäisi siltä, kun ajatellaan pitkän aikavälin rahoitushankkeita, joihin EKP lähtee tai target-järjestelmää. Pankkiunionissa on ajateltu, että heikot pankit saavat pääomaa vahvemmin jäsenvaltion tasolla – tähän tulee avuksi pankkiunioni. Minulla olisi nyt kysymys, onko jäsenvaltioilla riittävästi mahdollisuuksia omalla alueellaan huolehtia uudelleen pääomittamisesta pankkien osalta? Jos näin ei ole, niin sellaiset maat, jotka ovat lähteneet jo rakenne muutoksiin pankkisektorilla, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa Alankomaissa esimerkiksi. Toinen lasku on nyt luvassa, kun Ranskassa ja muualla on valtavasti uudistettavaa, kun ajatellaan näiden pankkien tilannetta. Onko nyt kyse siitä, että pankkiunionin kautta annetaan tavallaan blankkosekki ilman, että nähdään, mitkä ovat varsinaiset kustannukset, ja sitten euromaat saavat kaikki vielä suuren laskun maksettavaksi. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Belder tästä kysymyksestä. Pankkiunioni ei ole mikään helppo ratkaisu kenellekään. Pankkiunioni on järjestelmä, jonka kautta markkinoiden pirstaloitumiseen voidaan puuttua, voidaan lisätä luottamusta pankkeihin ja pankkien kesken – tässä ei ole vapaa matkustajia eikä mitään blankkosekkejä, vaan me haluamme systemaattisesti luoda tämän järjestelmän yhtenäiset säännöt. Ja cad pääomavaatimusdirektiivi on tässä kaikkein tärkein, kun kaikkien pankkien on vastattava uusiin standardeihin ajatellen taseiden laatua. Tämä on hanke, johon menee enemmän kuin vuosi. Muutama vuosi tähän menee. Rahoitusmarkkinat kuitenkin ajavat tätä eteenpäin, samoin kuin valvoja TKP, valvontaviranomaiset TKP. Sitten yhtenäinen valvontamekanismi EKP tekee yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, jotta huolehditaan siitä, että pankeista tulee terveitä, että pankkien väliset maksut lähtevät uudelleen liikkeelle, joten ekp rooli on tässä ratkaisevan tärkeä. Kysymyksenne kuuluu, Entä jos uusia ongelmia syntyy pankeissa? Kysymyksissäni oli monia olettamuksia, joita en jaa kanssanne. Olettamuksia joidenkin maiden pankkien ongelmista esimerkiksi. Emme tiedä näistä asioista paljoakaan. Tarvitsemme nyt todella hyvin tarkkaa arviointia omaisuuserien laadusta ja niin edelleen, jotta nähdään, missä jäljelle jääneet ongelmat vielä ovat olemassa, kun pankit ovat tehneet viime vuosien aikana erittäin paljon juuri taseiden vahvistamiseksi. Eli nyt puhutaan niistä ongelmista, jotka ovat vielä jääneet jäljelle. Kun ongelmia syntyy, niin niitä käsitellään siinä järjestyksessä, jonka selitin aikaisemmin. Ei tässä anneta kuinka paljon rahaa tahansa käyttöön. Toinen kysymykseni liittyy siihen, kun jotkut maat jo kohtaavat suuria ongelmia muutenkin. Miten siellä hoidetaan asiaa? Rahoitusmarkkinoiden on puututtava pelin. Pankkien on pyrittävä selvittämään omat ongelmansa. Minimivaltion sääntö, säännöt ovat edelleen voimassa, mitä tulee esimerkiksi pelastuspaketteihin. Ja sitten julkisia varoja voidaan käyttää, jos riittävästi apua ei muuten löydy ja pankkeja ei voida jäsenvaltion sisällä pelastaa. Ja nämä ovat järjestelmän osalta merkittäviä pankkeja ja niin edelleen ja niin edelleen. ESM-pankkiohjelma, joka tunnetaan Espanjan osalta, on yksi mahdollisuus vielä. Ja ihan lopuksi ESM-suora pääomittaminen, johon liittyy hyvin tiukka ehdollisuus. Tällä tapaa nämä asiat hoidetaan ja minä haluaisin lähteä spekuloimaan nyt siitä, minkä kokoisista ongelmista on kyse ja missä niitä putkahtaa esiin. Mutta ne hoidetaan kyllä. Sitten kansan puolesta herra Favrika. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta päivää, herra puheenjohtaja. Eurostatin tietojen perusteella euroalue on vihdoinkin päässyt taantumasta. Jossakin maissa on saatu aikaan myös korjausta alijäämässä Totta kai tarvitaan vielä muissa osin, muissa kysymyksissä parannusta, mutta sitten 99 on kuitenkin saanut jo kauppataseessa jopa ylijäämää. Jos ajatellaan myös, että vientikin vetää paremmin ja niissä maissa, joissa suurimpia vaikeuksia on ollut, on velkakin keventynyt jonkin verran, niin ehkä tässä on syytä olla toiveikas. No, joka tapauksessa, jos ajatellaan pk-yritysten lainatilannetta, niin se on edelleen heikkoa. Esitit joitakin syitä, ehkä markkinoiden pirstaloituminen on yksi syy. Itse totesitte, että minä olen samaa mieltä tästä, että pankkiuni on yksi ratkaisukeino, mutta ei pitkällä aikavälillä kuitenkaan ainoa. Tässä on kuultu myös erilaisia tietoja suunnittelemista, mutta harva niistä on konkreettinen. Siksi esitän tämän kysymyksen, miksi on tärkeysjärjestys. Me olen varmasti samaa mieltä kaikki siitä, että ilman luottoa on aivan mahdotonta ruveta vahvistamaan tätä elvytystä taloudessa. Siksi kysyisinkin, herra puheenjohtaja, jos teitä ei nyt huolestuta tämä konkretian puute sen enempää suunnitelmista pk varten, jos teitä huolestuttaa myös enemmän tämä pk-puoli, niin eikö tässä voitaisiin tehdä vielä enemmän? Kiitos. We haven't got five minutes. Ei tässä enää ole viittä minuuttia, nyt täytyy kello käynnistää uudelleen tässä. Uh, no, tässä saankin ihan loputtomasti aika ilmeisesti vastata. Kiitoksia kovasti, herra varapuheenjohtaja, kysymyksistänne. Eli onko syytä olla toiveikas vai ei? Minä sanoisin, että kyllä on syytä olla toiveikas. toiveikas. On selviä perusteluita sille monissakin maissa. Euroalueellakin kokonaisuutta olemme nyt päässeet taantumasta. Monissa maissa on toivekkaita merkkejä, jopa työpaikkoja on tullut enemmän, talous elpyy pikkuhiljaa, se on hauralla pohjalla vielä, mutta syytä on toiveikas kuitenkin olla. Mitä tulee PK yritysten murheisiin, niin siitä on aivan samaa mieltä, että jos talous elpyy, niin sitten tarvitaan lisää kielenä. Sitten pankki- ja luototusjärjestelmä ei ole vielä terveellä pohjalla, jotta luottoa voitaisiin tarjottaa. Ja se vielä sitten hidastaa työpaikkojen määrän kasvua ja talouden elpymistä. Siksi rakenteellinen keino on pankkiunioni. Siitä olen aivan vakuuttunut ja haluan, että kaikki osatekijät siitäkin toteutuvat ja tässä on edistystä saavutettu. Lyhyellä aikavälillä on tietenkin laatia ohjelmia. Te olitte huolestunut tietenkin tuloksista, eli toimintaa tarvitaan. Ymmärrän kyllä kysymyksen taustan. Nykytilanne on se, että meillä on joitakin aloitteita, Euroopan tasolla varsinkin. Investointipankki on yksi. Sitä jo toteutetaankin. Euroopan investointipankin kyky tarjota tällaisia ohjelmia on saanut nyt laajemman pohjan kevästä lukien. Ja nyt tarvitaan kiireellisesti uusia aloitteita ja totta kai ne tulevat esillä myös euroryhmän ja ECOFINin syksyisissä tapaamisissa. Varmasti puhumme myös investointipankin komission ja EKPn saavuttamasta edistyksestä omissa aloitteissaan. Siitä olette aivan oikeassa. On tärkeää saada aikaan nyt luototusta uudelleen pk-yrityksille. Kiitoksia kovasti sitten kansan puolesta Verne Langen. Ja, vielen dank, äh, herr Kiitos kovasti, herra ministeri. Kiitos vastauksista kollega Pelderille myös. On selkeää, että missä, missä järjestyksessä tämä pankkien pelastaminen tapahtuu. Täytyy olla rehellisiä keskenämme. Täytyy tunnustaa, että joissakin valtioissa on epäilemättä uudistukset tarpeen. Täytyy sanoa selkeästi, miten haluamme pankkeja valvoa tulevaisuudessa ja selvittää, Meidän täytyy sanoa edelleen, ja varjopankkijärjestelmä, hän esitteli Barnier eilen, miten haluamme, kun ajatellaan puolta pankkimaisuudesta, miten sitä säännellään varjopankkijärjestelmän osalta. Miten tätä halutaan käsitellä erityisesti euroalueella Euroopassa? Ja neljäs kohti, jossa tarvitaan enemmän rehellisyyttä, ovat veroparasitikeskustelut. G20 huippukouksessa siellä on viisi eurooppalaista valtiota euroalueelta G20. Olen lukenut viime aikoina, että mitä, siltä kaikki, mitä kaikkea siellä menee pieleen. Irlanti, herra ministeri, on numero yksi veroparatiisi tällä välin tullut. Euroopassa ei enää Permuda. Patenttilisenssimaksuissa Alankomaita sysätään sinne tänne. että te euroalueen äh, puheenjohtajana tätä voi hyväksyä. Luxemburgissa on, on sitten uusi internetjärjestelmä, jossa voidaan toimia alvivapaasti. Eli tässä jotkut jäsenvaltiot tekevät bisneksiä toisten kustannuksella euroalueella. Tätä reiluutta tarvitaan, jos tätä ei ole. Myöskin Beller sanoi, että toisella kierroksella maksetaan nyt toista kertaa deksiä joka on ranskalais, alankomaalais, luksemburilaisyritys. Sillä on 100 miljardia euroa. Wortman Kohl kysyy, että miten tästä huo- roskalainakannasta saadaan, päästään eroon, koska se on valtionomaisuutta, rehellisyyttä. Virkanne alussa olitte niin avoin ja rehellinen. Ehkä tästä on tullut kritiikkiäkin osaksenne, mutta tämä rehellisyys keskenämme ja ongelmista avain puhuminen, sitä tarvitaan ja mitä haluatte tämän suhteen tehdä? Sagen über die Niederlande als Steueroase? Niin, ja voitteko sanoa jotain alankomaista veroparatiisina? Ähm, herzlichen Dank für Ihren... Äh... Paljon kiitoksia kysymyksestänne herra Lange, rehellisyyskysymyksestä. Olen aina oppinut, että rehellisyys kestää pidempään. Näin sanotaan ainakin hollanniksi, en tiedä sanotaanko muillakin kielillä. Eli joskus meidän poliitikkojen sanomaa ei pidetä kovin sympaattisena. Joskus ihmiset tai rahoitusmarkkinat eivät halua tiettyä viestiä kuulla, mutta se on kuitenkin sanottava. Minä pyrin puhumaan suoraan kaikista näistä kysymyksistä, joita esititte. Ja myöskin vielä tuo lisäkysymys saa suoraan vastauksen, jonka edustaja Lambert esitti. Henkilökohtaisesti Alankomaiden valtiovarainministerinä uskon, että kaikkien meidän etujen mukaista on huolehtia siitä, että on reilu ja oikeudenmukainen verojärjestelmä. Meidän on tehtävä enemmän yhteistyötä verot politiikan osalta. Sitä mieltä olen. Kyllä, veropoliittiset erot maiden keskellä ovat mielenkiintoisen mahdollisuuden yrityksille valita maan, joka on kaikkein paras tietotoimintaa varten. Alankomaiden hallitus on lähettänyt kirjeen parlamentille pari päivää sitten vasta. Teitä ehkä kiinnostaa lukea se. Siinä käsitellään niitä kysymyksiä, joista meitä on kritisoitu. Me haluamme lähteä muuttamaan muutamia asioita Alanko-maissa, samoin kuin verosopimuksia, joitain on joidenkin maiden kanssa. Syy siihen, että monet yritykset haluavat tulla verosystä Alankomaihin, on se, että meillä on kautta maailman verosopimuksia. Me haluamme muuttaa niitä niin, että sinne tulee petoksen vastainen lauseke jokaiseen sopimukseen, ja että veron kierto ei ole mahdollista, ettekä niin, että yritys ei maksa veroja mihinkään maahan, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Nyt puhun Alankomaiden ministerinä. Me käsittelemme tätä ongelmaa, emme me välttele keskustelua, joka on tärkeää. Ja me voimme Euroopassa hyötyä paljon, jos teemme veropoliittisesta yhteistyötä. Paljon aloitteita tehdään tällä hetkellä G20. Pääministeri Cameron, presidentti Hollande ja muut ovat lähteneet aloitteisiin, jotta nämä asiat saataisiin todella nyt käsittelyyn. Monin toimin on siis jo ryhdytty. Veronkierron, veropetokseen liittyvät ongelmat ovat Ecofinin kokouksessa myös esityslistalla 14. syyskuuta. Kiitos sitten sd ryhmäpuolustaja puolesta Juan Kokko. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Vuonna 2012 joulukuussa piti saada aikaan etenemissuunnitelma, jotta voitaisiin jotenkin täyttää ja korjata puutteet nykyisessä emussa käyttäen taloudellisia välineitä. Parlamentti itse vaati oman mietintönsä, täissäni mietinnän. Siinä me olimme myönteisellä kannalla siltä osin, että sinne tulisi myös jotain sosiaalista, ajatellen Euroopan sosiaalista mallia niin, että meillä on pankkiunioni, niin että voidaan taata talletukset ja ratkaista kriisit. Sitten budjettipilari puolestaan, joka saisi vahvistusta myös euroalueen omasta budjetista. Ja demokraattinen pilari, jotta voitaisiin vahvistaa myös päätösten oikeutusta ja käyttää nimenomaan yhteisömenetelmää. No, Paljon on puhetta ollut pankkiunionista, täytyy nyt saattaa se päätöksen ensin, mutta muut pilarit tänä päivänä eivät välttämättä ole kovin paljon olleet Framilla, ainakaan eurooppalaisessa keskustelussa. Se, mitä nyt on nähty viime aikoina, on oikeastaan se, että komissio on ehdottanut, että ruvetaan harjoittamaan sopimuspohjaista politiikkaa jäsenvaltioiden kanssa – ja kuten tiedätte puheenjohtaja, tämä ei välttämättä ole kuitenkaan se, mitä voidaan kutsua hyvällä syyllä yhteisömenetelmäksi. Eli kysyisin seuraavaa. Koska olen kuullut huhuja myös ajatellen Van Rompuyn etenemissuunnitelmaa, että se olisi jotenkin keskeytetty. Haluaisin kysyä nyt teiltä, aiotteko ottaa tämän esille myös Euroopan neuvostossa, tämän etenemissuunnitelman, missä siinä mennään lähitulevaisuudessa? Thank you very much, uh, Mr. Van Gogh. For... Kiitoksia, herra Van Van Gogh. Etenemissuunnitelmasta, kuten tiedätte, euroryhmä, aina kun näistä asioista puhutaan, niin tekee valmistelun Euroopan neuvoston kokouksiin. Etenemissuunnitelma on ollut agendalla neuvoston kokouksissa jonkin aikaa. Se on edelleen siellä. Keskustelu sopimuksista ei ole vielä lopussa, ei euroryhmässä, joten en voi loppupäätelmiä teille esittää tästä. Enkä myöskään voi esittää Eurooppa-neuvoston johtopäätöksiä. Eli tästä käsitteestä täytyy tehdä jatkotyötä. Siitä on monia ideoita parlamentissakin, joten siitä en voi esittää loppupäätelmiä, mutta olette aivan oikeassa. Kun ajatellaan etenemissuunnitelmaa, siinä on vauhtieroja. Jotkut osatekijät menevät eteenpäin nopeammin, pankkiunionin ja kirjallisten, muiden kirjallisten asioiden eteenpäin vieminä. Pankkiunionista tärkeimpänä talouspolitiikan välineiden erojen umpeen kuromisesta keskustellaan, mutta kaksi ja niin sanotussa Tupekissa ja Sixpackissa on tähän väli, eli on välineitä olemassa. Mutta ollaan nyt vakavalla mielellä toteuttamassa niitä välineitä, joista on jo sovittu. Joten minun prioriteettini tässä vaiheessa olisi toimeenpano niiden menetelmien ja välineiden osalta, joista on jo sovittu, ja sitten tehdään jatkotyötä mahdollisten lisävälineiden kanssa. Kiitos. Kansan puolesta Astrid Luling. Euh, oui, euh, euh, merci madame. Niin, kiitos puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, mitä tulee Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoon, niin te totesitte, että olette aika tyytyväinen, jos nyt oikein ymmärsin, että komission suositukset on hyväksytty yksimielisesti myös neuvostossa. Minä olen kyllä hiukkasen hämmästynyt, totta puhuen, kun ihan välittömästi sen jälkeen, kun suositukset julkaistiin komissiosta, jopa seuraavana päivänä ihan, niin reaktiot olivat kovin negatiivisia kansallisten poliitikkojen suunnalta, ihan korkeatason poliitikkojenkin suunnalta jopa. Siellä ei Hollannistakaan ei oltu ihan tyytyväisiä ja sanottiin, että ei voida ajatellakaan, että Brysseli rupeaa sanelemaan jäsenvaltiolla sitä, mitä niiden pitää tehdä. Luxemburgissakin ministeri puhui Brysselin sanelemisesta. Sosiaaliministeri totesi, että komission suositukset menevät ihan ohi maaliin. Näin hän sen sanoi. Eli jos todellakin kaikki hallitukset neuvostossa ovat nyt käynnistäneet suositukset ja hyväksyneet komission suositukset, niin kyllä sitten puheenparsi on ihan muuta omissa maissaan. Etteikö ole sitä mieltä, että tällainen kahtalainen kielen käyttö on hiukkasen tekopyhää? Ja se vie kyllä pohjaa myös koko Euroopan hankkeen legitimiteetiltä. Ja varsinkin euroryhmässä pitäisi tällainen kahden kertainen kielenkäyttö ottaa huomioon ja miettiä, mitkä seuraukset ovat. Euroryhmän puheenjohtajana, että te olette tietenkin säteillyt sillä, että olette olleet hyvin varovainen viestimissä. Tämä on ihan objektiivinen huomio. Ei siinä ole sen enempää hyvää tai pahaakaan, mutta olisi nyt kiva kuitenkin tietää, mistä syystä olette näin käyttäytyneet. Oletteko jotain oppinut ajatellen Kyproksen kriisiä, sitä kuitenkin viinä, miten sitä hoitettiin. Totta kai se hiukkasen osoitti, missä mennään euroryhmän viestintäpolitiikassa. Vai onko tämä enemmän poliittinen valinta? Sikäli, että olette sitä mieltä, että euroryhmän puheenjohtajan pitää omaksua enemmänkin hienovaraisempi lähestymislinja, kun sisäisiä päätöksiä tehdään? Vai onko tämä enemmänkin suhdanteiden seurausta, kun suhdanteet ovat kohenemassa? Olisin kovasti kiinnostunut kuulemaan, mitä sanottavaa teillä on tästä. Siis ihan haluaisin tietää, miksi olette niin kovin diskreetti ollut viestimissä. Um, thank you very much, uh, madam. Kiitos oikein paljon tuosta kysymyksestä ja tuesta minun mediapolitiikalleni. Kiitos oikein paljon. Aion edelleen puhua mahdollisimman avoimesti eurooppalaisesta politiikasta ja siitä, mitä Brysselissä teemme, koska minä uskon henkilökohtaisesti, että kriisin aikana emme ole viestineet riittävästi siitä, mitä me teemme ja miksi. On ratkaisevan tärkeää, että me johtavina poliitikkoina avoimesti puhumme kriisin laadusta, missä mennään, mitä on tehtävä, kuinka hankalaa tämä on ja tulee olemaan ja niin edelleen. Keskustelu maakohtaisista suosituksista. Kyllä, suositukset hyväksyttiin yksimielisesti sen jälkeen, kun euroryhmässä oli keskusteltu, myös Ecofinissä. Ja kyllä, kuulin joidenkin kansallisten poliitikkojen kommentit. Mutta olen selittänytkin teille, että mielestäni komission tehtävä on, ja sen jälkeen tietenkin neuvoston ja niin edelleen, tehdä suositukset, kertoa maille, mikä on tarpeen, budjettitavoitteet, tavoitteiden, vajetavoitteiden osalta ja makrotalouden uudistusten osalta. Tässä ei pitäisi olla nyt mitään epäselvää, että tämä on komission toimivaltaa. Ja sitten jäsenvaltiot hoitakoot tämän kunnolla. Se, miten tämä hoidetaan, annoin esimerkkinä tuon eläkejärjestelmän, jos eläkejärjestelmää ei uudisteta – jos eläkejärjestelmä ei pysty vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, niin silloin uudistuksia tarvitaan. Mutta se, miten tätä tietoa käsitellään, ja kansallisten poliitikkojen käsiin. Se on mielestäni aivan oikea toimintatapa. Ei tässä mitään sanelua siis ole. Ei tässä sanella, mutta vakavasti on suhtauduttava. Kaikki menettelyt, komission rooli, kaikesta on sovittu hallitusten ja valtioiden päämiesten kesken. Sovittiin, että tämä olisi menettely, että komissio antaisi suosituksensa, joten nyt on vakavasti käsiteltävä näitä suosituksia. Mutta jälleen kerran toistaisin sen, että se, miten rakenneuudistukset toteutetaan, on täysin kansallista toimivaltaa. Kun kansalliset päätökset on tehty, komissio antaa arvionsa, sanoo, hoiditte tämän oikein tai ette tehnyt tarpeeksi. Eli tässä on nyt erilaista toimivaltaa, erilaisia vastuualueita, mutta meidän on tunnustettava komission asema ja se, miten tärkeä komission rooli on, kun komission tehtävä on tehdä näitä suosituksia. Se on aivan selvää, kiitos. Selvä. No nyt tässä aika on loppumassa kesken ja sitäkin näytetään seuraavat kaksi kysymystä yhdessä. Emeli Turunen ja Arne Schwab yksi toisensa perään, Emili ensin ja sitten Andreas. Sitten kolme viimeistä, Roberto, Rodi, Rodi ja Svens, kaikki te kolme yhdessä, kun Emili ja Andreas ovat saaneet vastauksen. Ja pyydän puhumaan lyhyesti, koska tässä ollaan ongelmissa nyt ajan kanssa. Emili, Te parhaan, niin vähän jatkan siitä, mitä täällä on jo esille tullut tähän mennessä. Ensinnäkin nämä, nämä uudet BKT, luvut ehkä tässä nyt kontataan ulos taantumasta pikkuhiljaa, mutta onko teillä keskustelu siitä, että on kasvua on saatu, mutta ilman työpaikkoja? Kasvua siis on, mutta ei uusia työpaikkoja, se on nähtävissä muuallakin maailmalla. Olen huolestunut nuorisotyöttömyydestä minäkin, kuten totesitte. Sitten varojen arvioinnista. Nyt on paljon kritisoitu nykykäytäntöä stressitestejä ja rahapoliittisia toimia. Ajatella, miten mitataan, miten ja mitä mitataan. Siis kysyisinkin, kun sanoitte, että ei pitäisi ollenkaan kyseenalaistaa tätä laatua, varojen laadun arvioinnissa ja sanoitte, että pitää olla ulkopuolisia asiantuntijoitakin. Mutta jos ajatellaan esitettyä kritiikkiä, niin miten aiotte tämän laadun taata? Thank you. Uh, Andreas. Andreas. Uh, Kiitos paljon. Ministeri, vastasitte herra Langenille verokierrosta ja veropetoksista. Mielestäni tässä lähestyttiin tätä vähän väärältä kantilta. Yhteinen veropolitiikka olisi keskustelun aihe, koska jos jotkut maat tarjoavat tätä yrityksille, niin eihän se ole yritysten virhe tavallaan, että he käyttävät mahdollisuuksia, vaan jäsenvaltion, että tarjoavat. Kreikasta haluaisin sanoa, että euroryhmän osalta, kun sanoitte julkisesti, niin liittyy siihen, minkälainen budjetin tila on, onko ylijäämää tämä ylijäämä, primääri budjetin ylijäämä, mitä se tarkoittaa, kun päätetään tulevista Kreikan ohjelmista. Ja viimeinen kysymykseni kun valiokuntaa tapasi, kokoontui Kreikassa. Eikö olisi hyvä tarjota tällaista apua muillekin maille? Elisa Ferreira sanoi aivan oikein, että usein luvut johtavat harhaan, ja jos siellä paikan päällä on ihmisiä, jotka voivat auttaa, voisivat varmasti auttaa myöskin siinä, että saadaan lisää avoimuutta. Kiitos. Selvä. Kiitoksia kysymyksistänne. Ensinnäkin että se tavallaan kontataan ulos taantumasta ja se, että tulee kasvaa, mutta ei työpaikkoja. Mielestäni se, mikä on nähtävissä joissakin maissa, että kasvu on palailemassa, talous kasvaa, aikaa siihen menee kuitenkin ennen kuin työllisyys kohenee. Tämä on aivan normaali suuntaus. Joskus vaikka on kasvuakin, niin joskus työttömyys vielä kasvaa kuitenkin, mutta Kriisin alkuaikoina kasvu hiipuu, mutta työttömyys ei heti nouse. Tässä on aina tietty viive olemassa työllisyyden ja kasvun välillä. Varmasti tässä on tiettyä viimettä ennen kuin kasvu johtaa myös työllisyyden kohenemiseen. Miten aikaisemmin on sitten kritisoitu stressitestejä, mielestäni tämä vain korostaa sitä, että nyt tämän on meltävä nappiin. Minä haluan tämän varmistaa. Totta kai ennen kaikkea tämä kuuluu EKPlle. Haluamme heiltä tietoja siitä, miten he hoitavat tämän. Me korostamme, kuten korostin tänäänkin ja edelleen korostan jatkossakin, että sen pitää olla perinpohjainen riippumaton prosessi, että se menee sitten nappiin että saamme mukaan myös sitten yksityisiä yrityksiä, siis ulkoisia asiantuntijoita herra Schwabin kysymys yhteisestä veropolitiikasta. Jotkut voisivat väittää, että se on paras tapa lähestyä asiaan, että mennään päältä pahkaa päärä veropolitiikkaan. Mutta jos katsoo poliittista tilannetta, niin ehkä on vähän käytännönläheisempää kuitenkin, että ensin yhteensovitetaan, vaihdetaan tietoja, yhdenmukaistetaan missä mahdollista, ehkä pikkuhiljaa pitkällä aikavälillä sitten mutta jotta suoraan mennään loppupisteeseen, niin ei se paljon meitä auta. Jos jotain etua haetaan, niin ehkä se löytyy paremminkin siitä, että noudatetaan tätä nykymallia. Voidaan vähän nopeuttaakin sitä koordinoinnissa, tiedonvaihdossa, harmonoinnissa ja niin päin pois. OECDkin on tässä tärkeässä osassa. Viimeinen kysymyksenä liittyen työryhmään, olette oikeassa me voimme antaa maille apua, vaikka eivät ole ohjelmaitakaan. Näin tehdäänkin jo. Moni maa saa tukea uudistuksissaan. Komission asiantuntijat, kuten EKPkin, on monissa maissa mukana. Eli tällainen mahdollisuus on, ja sitä jo käytetään, olette oikeassa. Okay, and then... Selvä sitten Roberto, Rudi ja Fins. Thank you, Mr. President. I would like to ask you to... Kiitos. Haluaisin pyytää, että mietitte tätä, tätä fragiilia elpymistä, mitä näette sen luonteen, mitä, miten siirrettyviä riskejä voidaan välttää. Mistä tämä ilmiö tulee? Onko se sen Kuten Financial Times kirjoitti, että se ei riipu finanssikonsolidoinnista tai kolme mahdollisuus on vielä, että se voi olla myös konsolidaation vauhdin heikkenemisestä. Jos ajatellaan Ranskaa, julkista velkaa, Italiassa ja niin edelleen nyt kun sanoitte oikein, että on uusi voimakas väline, niin sanottu Tupac, on tietoisuutta, että on suuri vastuu käyttää sitä varovaisella tavalla, jotta voidaan välttää päällekkäisyys muiden finanssikonsolisointiin liittyvien asioiden kanssa ja yleensä uudistusten kanssa, rakenneuudistusten kanssa. No sitten Irlannista ja se ajatus, että olisi OMT eräänlaisena turvaverkkona, kun ohjelma loppuu. Miten näette tämän mahdollisuuden? Olisiko se mahdollisuus ehkä muille maille? Olisiko se mahdollinen piirre? Tai miten tämän mahdollisuuden näette? Thank you, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. paljon puheenjohtaja. minä halusin vielä palata edustaja Schwabin kysymykseen, johon niin ette vastanneet. vastannut. Se liittyy primäärin budjetin ylijäämään, jota Kreikassa nähdään. Se oli vähän selvempi nyt kuin mitä arvioitiin ennalta. Ja haluaisin kysyä, syntyykö näin mahdollisuus puhua myöskin velkahelpotuksista, jotta syntyisi vähän enemmän kasvun näkymiä nyt, kun tarvetta on todella tukea reaalitaloutta, jotta päästään tavoitteeseen. Ja keskustellaanko yksityistämisestä euroryhmässä? Vähän aikaa sitten maamme sai kuulla Troikalta sellaisen vaatimuksen, että kolme suurta valtion yritystä on yksityistettävä ja maamme valtiovarainministeri sanoi, että olisi paljon parempi hoitaa asia rakenneuudistusten kautta. Tämä on aihe, joka on kovasti esillä maassamme. Meillä on nyt valtava yksityistämisaalto edessä, mutta haluaisin kuulla teiltä, eikö olisi parempi tehdä oikeat päätökset, jotka todella tukisivat valtimme taloutta? Kiitos. Thank you. Wolf, your question, please. Wolf, ole hyvä. Kiitos kovasti, puheenjohtaja. Pidän hyvänä selkeää lausuntoa, että euroalue haluaa pysyä yhtenäisenä. Kuitenkin käytännössä se toimii pitkällä aikavälillä vain kun jäsenvaltiot todellakin asettavat yhteisen hyvän kansallisen edelle. Ja tässä puuttuu monia asioita. Ollaan jo kuultu, että Ranskan presidentti Ja sitten jos ajatellaan kiinteistöveroa, nyt jälleen on sinä epäonnistu tuvin viikolla. Tässä kysymys, että miten uskotte, että saadaan se vaihe aikaan, että voi olla varmalla pohjalla Ainoa edistys liittyy toimenpiteisiin, jotka liittyvät Mario Draghiin, kuin mitä komissio on ehdottanut. Miten voidaan varmistaa, että Asset Quality Review ei johda tuloksiin euroalueella, vaan myös sen ulkopuolella? Ja sitten kun pankkisektori on heikoilla yleisesti ottaen Euroopassa, miten voidaan varmistaa, että ESM, kun se, sitä voidaan käyttää uudelleen että se riittää. Miten määrärahat ESMssä, ne voisivat tulla käytetyksi aika nopeasti uudelleen pääomittamisessa? Um, thank you for uh, all of your questions. I'm not sure I, I got them all. Kiitos kysymyksistä. Nyt ole varma säänkö kauppi, mutta yritän käsitellä niitä parhaani mukaan. Ensimmäinen kokeili nykyistä elpymistä, miten lamasta päästään miten on päästy, miten tilanne voidaan pitää yllä. Kaikista toimenpiteistä se tulee kokonaisuudessaan. Budjettikonsolidointi, uudistukset koskevat rahoitusalaa, myöskin EKPn toimet, jotta uskottavuus palaa euroalueelle ja sen taloudessa miten eteenpäin. Täytyy ehkä varmistaa, että ei pysähdytä tähän uudistusten kanssa, kuten sanoin. Paljon on työtä vielä tehtävänä toimeenpanossa siinä. Mielestäni on tärkeää käsitellä järkevästi vajeita vaiheittain asianmukaisella temmolla ja pankkiunionin kirjallinen asia, kuten on sanonut. Kyse on luottamuksesta, siitä, että rahoitusala saadaan kuntoon jälleen, ja että voidaan osoittaa, että poliittisesti tehdään se, mitä luvattiin. Tämä on tärkeää luottamuksen kannalta yritysten ja kansalaisten ja ulkomaailman osalta myös. Irlannin tilanteesta kysyttiin ohjelman loppumisesta. Nyt kun Irlanti vaihdetaan palaa rahoitusmarkkinoille, se pärjäsi oikein hyvin ohjelmassaan. Se luopuu ohjelmasta, mutta tulee tukitoimia sen vaihettaiseen lopettamiseen. En voi esittää yksityiskohtia siitä vielä, miten se muotoillaan. Kysytte sitä, että miten, miltä tämä tuki näyttää. Mutta tukea tulee, jotta varmistetaan, että ohjelma loppuu hyvällä tavalla eikä väliaikaisesti. Minulla on nyt kaikkia nimiä tässä. Rova Kretsa kysyi Kreikan tilanteesta. Kyllä Kreikka on hyvin vaikeina aikoina saanut perusvajetta kurin budjetissa, päässyt ylijäämään. Se on yksi olennaisista ehdosta, jotta päästään lisää toimia tarkastelemaan, voisiko niihin kuulua velan anteeksiantoa tai velkahelpotuksia. Ensinnäkin täytyy arvioida, missä ohjelmassa ollaan, myöskin velkakestävyyden suhteen. Se tehdään ensi vuoden huhtikuussa. Olemme valmiita tekemään lisää sillä ehdolla, että Kreikka täyttää kaikki ohjelman ehdot edelleen. Muutamat toimet mainittiin, joita voitaisiin harkita, jos tarpeen, velkakestävyyden osalta. kahdenvälisten lainojen korkojen alentaminen edelleen, yhteisrahoitusosuuden pienentäminen, jotta päästään käyttämään rakenrahoja. En halua spekuloida näillä. En sillä, että mikä tilanne on huhtikuussa velkakestävyyden osalta Kreikassa, enkä myöskään sillä, että mitä välineitä tarvittaisiin lisäksi. Yksityistäminen on yksi prosesseista – joissa ei saada tuloksia niin paljon ja niin nopeasti kuin haluttaisiin, tai ihan halutuskaan olisi halunnut kysyä, että voidaanko tarkita uudelleen, pitäisikö olla uudelleen, että äh, pitäisikö siinä olla rakennus, rakenneuudistus, molempia tarvitaan, mutta yksityistäminen on rahoituskestävyyden osalta ohjelmassa olennaista. Se on yksi osatekijä, joka myöskin antaa panoksensa kölkäkestävyyteen, joten rakenneuudistus saattaa olla talouden osalta tarpeen, mutta se ei anna. Mutta täytyy silti ohjelman tavoitteisiin pitäytyä. Wolf Klins puhui siitä, että euroalue täytyy saada pysymään ruodussa siinä yleisen etu, kansallisen runnon eteen. Kirjoitin ihan ylöskin, kun pidän tästä siteerauksesta. Kysytte, että milloin ollaan varmalla pohjalla. Se on kysymys, johon ei voida tietenkään vastata, mutta voimme tehdä kaiken voitavamme tekemällä yhteistyötä, asettamalla yleisen edun edelle, pitäytymällä sopimuksiin, pitämällä niistä kiinni, budjettipankkiunin rakenneuudistukset niin edelleen. Täytyy tehdä se, mitä, mistä on jo sovittu. Se on olennaista, jotta saadaan luottamus takaisin. Puhutte pankeista euroalueen ulkopuolella ja sen sisällä. Pankkiunin, kuten sanoin, niin sehän on ekofinansia pääasiassa. Miksi? Koska määritelmänsä mukaan. Se, ja toivon, että myöskin muut kuin euroalueen maat tulevat pankkiunionin mukaan, tulevat SSM mukaan, tulevat eh, yhteisen kriisiratkaisun järjestelmän osaksi, mutta joka tapauksessa pankkiunion antaa panoksensa luottamuksen palautumiseen ja yhteistyön pankkien välillä euroalueen ulkopuolella ja sisäpuolella. Kiitoksia kovasti. Kiitos, että jäitte hiukkasen pidempääkin, että kaikki kysymykset saatiin esitettyä. Um, uh, ja mietimme tässä tulevia päivämääriä, että voimme kutsua teidät myös ensi vuonna. Kai on sanottava, että kutsumme teidät uudelleen. Eli sitten tulee mitään hätätilannetta vastaan. Toivottavasti näin ei kuitenkaan käy. Ja tiedän kuitenkin, että varmasti tulette, jos tarpeen on. Kiitos. Okay, colleagues. No niin, kollegat, voisitteko istuutua? The vice chair will take over for a few minutes as I have. Ja tässä tarvittiin muutama minuutti vielä, mutta palaan kyllä äänestyksiin tässä varapuheenjohtajansa jatkaa. Good morning everyone. Hyvää huomenta päivää kaikille. Eli nyt kohtaan neljä esityslistalla tarkistuksen käsittely Euroopan unionin ohjelmassa, jolla tuetaan tilinpäätösraportointia ja tilitarkastuksia 2014-2020. Esittelijänä tässä on varapuheenjohtaja herra Stalojan. Hän saakin tässä suoraan puheenvuoron. Thank you, Mr. Uh, president. Kiitos puheenjohtaja. Nyt meidän tulisi keskustella tarkistuksista mietintöni. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä mietintö liittyy unionin ohjelmaan 58 miljoonaa euroa kaudelle 2014-2020 yhteisrahoitukseen kansainvälisen tilinpäätös standardin lautakunnan osalta. Ja ollaan mukana prosessissa, jossa sovitaan standardeista tilinpäätösten ja tilintarkastuksen osalta. Mukana on myös neuvoantava ryhmä, joka tukee tilinpäätösraportointia ja tilintarkastusstandardeja Euroopan unionissa – Tämän työn aikana esittelijä, varjoesittelijät tapasivat akateemikkoja, ammattilaisia tältä alalta kansallisesti ja kansainvälisesti ja neuvoa antavalta antavasta ryhmästä ja ammattilaisia, jotka käyttävät näitä standardeja työssään. Haluaisimme kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Mutta ei hätää. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki kysymykset, jotka nousevat esiin tämän mietinnön kautta, on selvitetty. Näin siksi, että kiistaa on myös ammattilaisten ja standardien luojien kesken näistä kysymyksistä. Me pyydämme Ekonia lykkäämään äänestystä tästä mietinnöstä. Äänestys oli tarkoitus järjestää tänään, mutta olemme lykkäystä parista syystä. Ensinnäkin tarvitsemme lisää aikaa, jotta voidaan päästä hyvin kompromissitarkistuksiin, koska haluamme saada suuren enemmistön tämän mietinnön taakse. Tarkistuksia on vain 78 tähän mietintöön, mutta kysymykset, jotka tarkistuksessa tulevat esiin, ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan – tulevia tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardeja Euroopan unionissa ja kansainvälisesti. Toinen syy on se, että tällä viikolla oletamme voimme saada alustavat suositukset erityisneuvonantajan maistaatilta sisämarkkinakomission jäsenelle – jotta voitaisiin nähdä, miten tehokkaasti tätä järjestelmää voitaisiin käyttää Euroopan unionissa. Näin ehkä saadaan suosituksia siitä, miten koko prosessia voitaisiin parantaa ja kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat tähän prosessiin. Joten todella pyytäisin, että komissio tämän viikon aikana antaa meille käyttöön nämä alustavat suositukset. Näistä kysymyksistä keskustellaan hyvin tiukasti. Ja tämä on oikeastaan ainoastaan nyt tämän tarinan lähtökohta. Ensi vuonna perustuen myös riippumattomien asiantuntijoiden työhön Euroopan komissio saa arviointinsa päätökseen. siitä, minkälainen IFRS-standardin käytön vaikutus on Euroopan unionissa. Ja tätä käytetään pohjana, kun uudelleen tarkastellaan tätä kysymystä. Joten keskustelua käydään vielä uudestaan Euroopan parlamentissa. Että päästäisiin hyvin kompromisseihin, meidän on arvioitava tarkistuksiamme perustuen moniin tärkeisiin tekijöihin – hyvälaatuinen tieto, jota voidaan käyttää eduksi markkinaperusteisessa taloudessa. Tilinpäätös Tiedot ovat tärkeitä ja globaalissa maailmassa tarvitsemme yhtenäiset tilinpäätös- ja tilintarkastustandardit. Siitä syystä näiden eri tilinpäätöstandardien yhtenäistäminen on ollut tavoitteena ja se on toistettu tavoitteena myös G20-ryhmässä. Yli sata lainkäyttöaluetta on käytössä, mutta ei ole kuitenkaan merkittäviä alueita, jotka eivät suostuisi käyttämään IFR-standardeja – Useimmat tahot ovat samaa mieltä siitä, että riippumattoman tahon esittämät yhteiset standardit ovat hyvä asia, kunhan voidaan saada kunnollinen prosessi tässä yhteydessä ja riippumattomien standardien luojien pitää toimia julkisen edun mukaisesti. Tällaisen standardien luomisprosessin pitää olla yhteistyöhön perustuva. Siinä pitää olla mukana myös tahoja, jotka luovat standardia kansallisesti. Euroopan unionilla on järjestelmä, jossa lopullinen standardeihin liittyvä päätös jätetään unionin käsiin, kunhan tämä prosessi on tehokas. Standardien täytäntöönpano oikealla tapaa on yhtä tärkeää kuin standardien luominen, mutta standardien käyttö tätä liittyy tilin tarkastajien ja valvontaviranomaisten työhön. Mitä tarkistukseen tulee, tärkeimmät tarkistukset tässä yhteydessä liittyvät seuraaviin aiheisiin. Ensinnäkin huoli, että eurooppalainen tilinpäätösajatus, joka on unionin oikeuden on oikeudessa, jossa e ei ole samanlainen konsepti kuin IASBssä on. Monia tarkistuksia on siis tehty, jossa ehdotetaan näiden konseptien mukaan ottamista tilinpäätöstandardien osalta ja ajatellaan, että päivitetty mietittäisiin sitä, miten valvotaan niitä, jotka luovat näitä standardeja. Lisäksi on ehdotettu, että tämä järjestö yhdistettäisiin näiden ehdotusten täytäntöönpanotyöhön. Huolet ovat varmasti aitoja, mutta tarkistukset eivät kuitenkaan noudata riippumattomuusvaatimusta, joka on standardien luomisessa. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, nyt käydään tiukkaa keskustelua näistä aiheista. Siksi kompromissitarkistukset, joita on esitetty, pyrkivät siihen, että huolehditaan riippumattomuusperiaatteesta ja voidaan uudelleen tarkastella tätä kysymystä perustuen komission ehdotukseen. Tässä haluttiin tutkimusta, riippumattomien asiantuntijoiden tutkimusta, joka voisi tutkia sitä, mitä vaikutusta sillä on ollut, että IFR-standardia on Euroopan unionissa käytetty. Tämä pitäisi saada vuoden 2014 lokakuun loppuun mennessä. Toinen huolenaihe liittyy siihen, miten tehokas on prosessi, jossa EFRAG ja ARC ovat mukana. Ja se liittyy myös uuteen proaktiiviseen roolin, jonka EFRAG on neuvontavana ryhmänä itselleen ottanut standardien luomisessa. Tämä liittyy siihen, miten yhteistyö tehdään komission kanssa ja perustuu vuoden 2010-2013 ohjelmaan, jonka neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet. Nämä tarkistukset, jotka pyrkivät parantamaan tilivelvollisuutta, hallintaa ja huolehtimaan näiden ehdotusten rahoituksesta. Kompromissitarkistuksessa pyritään huolehtimaan teknisen EFRAGin ryhmän riippumattomuudesta, joka on vastuussa siitä, että arvioidaan IFRSn yhteensopivuutta eurooppalaisen oikeuden kanssa – ja pyritään uudelleen tarkistelemaan näitä kysymyksiä, jotka liittyvät ehdotukseen, joka komissiolta saadaan. Ja siinä on sisämarkkinakomission jäsenen erityisneuvonantajan kanta siitä, mitä komission pitäisi tehdä vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä. IFRS-säätiö ja EFRAG eivät ja täytäntöönpane komission ehdotusta näiden uudelleen tarkastelujen pohjalta. Jos näin käy, niin silloin pitäisi pohtia sitä, voitaisiinko lopettaa rahoitus tai vähentää rahoitusta. Kolmas tarkistusten ajatus liittyy siihen, että neuvosto ja parlamentti vuosittain hyväksyisi rahoituksen näiden järjestöjen osalta. Itse asiassa sanottiin, että ei pitäisi antaa seitsemälle vuodelle rahoitusta ilman yksityiskohtaisempia tietoja. Tarkistuksessa puhutaan vuosittaisista ohjelmista edunsaajien ja komission välillä, mutta – sitten otettaisiin käyttöön vuosittainen komission arviointi siitä, miten hyvin on täytäntöön pantu tämän ohjelman tavoitteita, työohjelmia ja niitä toimia, jotka syntyvät erityisneuvonantajan suosituksista ja riippumattomien asiantuntijoiden suosituksista. Itse asiassa kaksi tarkastelua siis vuoden 2014 lokakuun loppuun mennessä – IFRSn osalta, mikä liittyy tilinpäätös raportoinnin konsepteihin. Ja sitten maaliskuu 2014 kysymysten osalta, jotka liittyvät EFRAG-neuvontavan ryhmään. Ensi viikolla Strasburgissa esittelijä ja varjoesittelijät toivovat saavansa ehdotukset muotoiltua kompromisseiksi. Ehkä voisimme sitten sitten myöhemmässä syyskuun kokouksessa äänestää. Kiitos. Kiitoksia kovasti Theodor SD-ryhmästä. Puheenvuoron saa varjosittelijä herra Al-Hadrawi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ensinnäkin. Voin puhua melko lyhyesti ja painottaisin sitä, että on erittäin hyvä, että noudatitte tätä ehdotusta lykätä vähän äänestystä, jotta saisimme vähän lisää aikaa etsiä hyviä kompromisseja. Samoin, kuten sanoitte, voisimme näin ottaa huomioon välikertomuksen, joka herra Maistatilta saadaan. Ja siinä ehkä on hyödyllisiä ehdotuksia. Ensi viikon keskusteluissa varmasti voidaan ottaa niitä jo huomioon. Nyt ei oikeastaan ole keskustelua siitä, etteikö EUn puolelta yhteisrahoitettaisi näitä järjestöjä, niiden yhteiskunnallinen rooli tilinpäätöstandardien osalta on hyvin tärkeä, mutta samalla on huolehdittava siitä, että tilinpäätöstandardit sopivat EUn lainsäädäntöön. IFRS-standardi on otettava huomioon tässä työssä. Jos näin ei käy tai käy riittämättömästi ainoastaan, niin silloin on kyllä hankala – jatkaa tätä rahoitusta sillä tasolla, kun se on tänä päivänä. EFRAG omalta osaltaan myöskin totta kai saa EU-sta rahoitustaan. Sillä on tärkeä rooli, neuvoantava rooli tilinpäätöksen osalta. 42 prosenttia rahoitusta EU-sta. Totta kai silloin on pidettävä mielessä juuri yleinen etu. Ja tässäkin todella tarvitaan avoimuutta ja ehkä vähän lisää varmuutta siitä, että voidaan valvoa seurata, mitä siellä tapahtuu. Olen siis samaa mieltä esittelijän ehdotuksesta. Ei mitään blankosekkejä nyt kuudelle vuodelle, vaan katsotaan, pitäisikö tarkastella vuosittain uudestaan tätä tai aluksi ehkä turvata rahoitus ainoastaan vuoden ajaksi ja sen jälkeen pyytää lisäselvyyttä. Muista yksityiskohdista voimme varmasti vielä keskustella mielelläni. Teen yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Hella Elkatraui. Alden puolesta herra Klintz. Ja, vielen dank. Äh, äh. Kiitos kovasti, puheenjohtaja. Eilen jo esittelijän ja varjesittelijän kanssa istuttiin yhteen. Muutama lyhyt toteamus Poliittisista äh, rajojen ylihän meillä on tässä yhteisymmärrys siitä, että eri että tarkistuksia on jo, jo täällä jätetty yhdessä eri poliittisista ryhmistä. Tois, toiseksi on selvää, että rahoitusraamista ei voida esittää lopullisia lukuja, että voidaan tätä aktiveettia tukea, sitä, että täytyy tukea, se on selvä. Se on itsestäänselvyys. Meillä on siinä intressi. Haluamme kuitenkin varmistaa, että Lontoon johtokunta ottaa huomioon Euroopan intressi enemmän kuin aiemmin huomioon. Se kokee sekä jäsenten kokoonpano, jotka siellä johtokunnassa tekevät työtä, mm, myös, mutta myös sitä tapaa, jolla näitä standardeja kehitetään. Haluamme varmistaa, että erityispiirteet, jotka liittyvät eurooppalaiseen tilintarkastuskäytäntöön, otetaan asianmukaisesti huomioon Siitähän me tarkistuksia jättäneetkin. 38-42 ennen, ennen kaikkea. Maistatin rooliaan haluaa vähätellä ja olemme meillä on intressi hänen ehdotuksiaan tarkastella ja hyödyntää niitä, mutta täytyy olla täysin selvää, että parlamentti ja ennen kaikkea neuvosto ovat kuskin paikalla eikä maistat. Niin hyödyllisiä kuin hänen ehdotuksensa saattavat ollakin. Olen eri mieltä kuin esittelijä, mitä tulee eri toimenpiteiden aikatauluun. EFREKin ja RCn ehdotukset voidaan ottaa käsittelyyn aiemmin kuin, kuin ensi vuoden maaliskuussa. Meillä täytyy olla intressi siihen, että saadaan nopeasti. 16.06.2002 vuodelta asetuksen muuttamisesta se koskee myös. Parnihan on todennut, että tätä asetusta soveltettiin aiemmin ja nyt odotamme lokakuun loppuun ensi vuonna, niin se näyttäisi olevan liian pitkä aika. Edellinen puhuja sanoi jo, ja varmaan useat kollegat ovat samaa mieltä, meillä on väline vaikuttaa johtokunnan työhön se, niin kauan kuin me olemme osarahoittajana aktiivisia. Sen vuoksi on täysin selvää, että koko aikajänteelle 2020 emme plankkosekkiä anna. Sanoisin, että ennen kuin annetaan osakaan siitä ensi vuonna, niin täytyy olla täysin selkeä siitä, että miten paljon määrärahoja ja mistä maksetaan kokonaisuudessaan. Miten vahvaa on yksityissektorin rahoitus, nämä neljä suurta neljä, neljä suurta kansainvälistä tilintarkastusjärjestöä, miten paljon ne antavat, miten paljon me, ja siitä puuttuu vielä tietoja. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti herra Klintz vihreiden puolesta Mario Sitterellä Giegold. Um, I, as we are running late. Koska tässä nyt aika rientää, niin haluan toistaa kaikkia kysymyksiä. Mielestäni tämä on työn alla esittelijän ja verosittelijöiden kesken. Uskoisin myös, että koska sille tuli valiokunnassa niin paljon kysymyksiä, joita tuli myös asiantuntijoilta, niin ei tässä vain pitäisi vahvistaa nykyisiä rakenteita. Yhden keskeisen kysymyksen ottaisin kuitenkin esille. Ei ole kyse pelkästään standardien laatijoiden riippumattomuudesta. Vaikka meillä on riippumaton toimijakin, niin onko se kuitenkaan tasapainon näkemys. Siitä se kenkä puristaa nykyrakenteissa. Tämä pitää paikkansa ISSBtä ja EFRAKkiakin. Siksi on hyvä syy paneutua tähän kunnolla, eikä tässä vain anneta vihreää valoa, että jatkukoon näin. Ja riippumattomuus hoitaa asian. Varsinkin kun ajatellaan tuloksia, joita saavutetaan, niin eivät ne ihan oikein näyttäisi vastaavan pk-yritysten jos ajatellaan tarvittavaa läpinäkyvyyttä yleisemmin. Kiitoksia kovasti, herra G. Gold. Hyvä, että otitte huomioon myös aikarajoituksemme. Sitten lopuksi herra Kamao ei koiran puolesta. Yritän pitää puheenjohtajasta kiinni. Haluan kiittää Stolian ja muita eh, esittelijöitä. Tässä on yhteistyön henkeä todellakin. Tämä ei ole poliittinen asia, vaan tässä yritetään saada tämä vaikea asia oikealla tavalla käsiteltyä. Tilintarkastuskäytännöt ja myöskin rahoitus. Muutaman eh, kohdan ottaisin esille menemättä yksityiskohtiin. Me olemme edelleen huolissamme siitä, että onko yhteensopivuutta IFRS ja yhtiöoikeuden Euroopassa välillä. Ja jos epäjohdonmukaisuutta on, niin sitten itse asiassa kompromettoidaan tämä riippumattomuus väittämällä, että sitä on. Sen vuoksi riippumattomuus ei voi päättää, että onko FRS yhteensopiva yhtiöoikeuden kanssa vai siitä, siitä olla selkeys. Toinen asia, joka täytyy muistaa, on, että siitä huolimatta, että lopparit nyt sanovat, että mitä sanovat meille, me saamme kaikki kirjeen eilen yhdet järjestelty, joka sanoi, että kaikki olisimme tietoisia. Täytyy muistaa, että ei ole näyttöä siitä, että IFRS ja standardit olisivat myötä vaikuttaneet kriisiin, että Bank of England, valvontaelin, ovat monet ovat julkisesti todenneet, että standardit vaikuttivat kriisiin, eli tämä täytyy selvittää täytyy saada inputtia komissiolta, erityisesti maistatin tutkimuksesta ennen kuin voidaan tehdä päätös tästä. Ja täytyy sanoa, emme ole globaaleja standardeja vastaan. Ei ole huono asia itsessään, mutta täytyy varmistaa, että emme hylkää tärkeitä ideoita, joita on eurooppalaisissa standardissa olemassa, kuten talouden ohjaus, vakavaraisuus ja oikea, oikeat tiedot globaalit standardit ovat tärkeitä, mutta nämä omat tärkeät käsitteemme täytyy ottaa huomioon, koska jotkut finanssiinstrumentit ovat myötävaikuttaneet kriisiin ja täytyy varmistaa, että opimme läksymiä ennen kuin tästä ollaan vakuuttuneita, niin on ihan oikein. Ei, tietysti voidaan rahoitusta lopettaa noin vain, mutta täytyy olla selkeä sopimus kompromissista ja että on väliaikainen rahoitus käynnissä ennen kuin ollaan varmoja, kumpaan suuntaan mennään. Kiitoksia kovasti herra Kamal ole paljon, mutta en antanut puheenvuoro ollenkaan Guelle, herra Klutte. ja, angesichts der Zeit... Niin, kun kello on käynyt niin kovasti, minä en halua nyt kommentoida, kun meillä ei ole oikein aikaa. Ei siis kommentteja tällä kertaa, kiitos. Kovasti kiitoksia, herra Klutte, arvosta kovasti tätä. Ja lopuksi vielä puheenvuoron saa itse esittelijä, herra Stolojan. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Eipä paljon lisättävää enää tähän, mutta pyytäisin kuitenkin, että komission edustaja nyt kertoisi meille, jos vain mahdollista, milloin oikein saamme alustavat suosituksen, joita on tullut erityisasiantuntijoilta. I will give the floor to the... No niin, komissio saa puheenvuoron mutta olisi kiva, jos lyhyesti puhuisitte. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Herra Maistat on luonnostellut raporttinsa ranskaksi. Se on saatu päätöksen ja me olemme valmistelemassa käännöstä englantiin. Se on varmasti tuntien kysymys nyt, että saatte sen, mutta se ei ole ihan täysin minun käsissäni, mutta ennen ensi viikon kokousta joka tapauksessa. Kiitos. Kiitoksia kovasti, kiitos kaikille varjoille. Ja nyt vielä kiittäisin myös heidän ponnisteluistaan niin, että tässä on pysty käymään keskustelua niin, että myös alan edustajia on kuultu laajalti. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti herra Stalojan. Eli muistuttaisin vielä, että äänestys toimitetaan 23. syyskuuta. Täysistunnossa puolestaan ei vielä päivämäärää ole lyöty lukkoon. Seuraava kohta esityslistalla kohta 5. Tarkistusten käsittely. Aiheena Euroopan unionin yleinen talousarvio varannut vuodeksi 2014. Siinä valmistelijana on Sven Giegold, joka katosi, ei kun sieltä hän tuleekin. Kun hän nyt sieltä saapuu, niin sillä välin niin hän saa puheenvuoron lausunnon valmistelijana. Well, suddenly uh, it's all, uh, all quick here. Tämä menee nopeasti, koska ollaan jälleen myöhässä. Keskityn tärkeimpiin asioihin ja sellaisiin, joista ei ole vielä keskusteltu. Keskityn myös vain lukuihin. Ollaan nähty tarkistukset. Ne ottavat esille jälleen erot, joita meillä jossakin asiassa on. Tarviiko eroille suurempaa budjettia vai pienempää? Tarviiko Eurooppa suurempaa budjettia? Toinen kysymys. Jos tarvitsee suuremman budjetin, Pitäisikö olla leikkauksia niillä alueilla, jotka eivät niin paljon vaikuta 2020 tavoitteisiin? Ja tarvitaanko samaan aikaan lisäyksiä näille alueille? tavanmukaiset erot myöskin siitä, että pitäisikö olla vahvempi rooli syklien vastaiselle investoinnilla rahan käytöllä. Näistä asioista tulee joistakin äänestyksiä ja sitten ne varmaankin tuovat esille enemmistö tässä talossa. Mutta kuten tiedämme, budjetti valmisteluista, niin näistä lausunnoista eivät oikeastaan ketkä, monet ovat kiinnostuneita, että mitkä sitten tulokset oikeastaan ovat luvuista. Voin raportoida, että Eurostatissa kävin vierailulla, jotta voitaisiin, voisin ymmärtää paremmin tilanteen. Se vahvisti käsitykseni siitä yleensä laajalti hyväksytystä kannasta täälläkin, että Euroopan valvontavirastot tarvitsevat paremmat resurssit, jotta ne voivat täyttää, tehdä sitä tärkeää työtä, jota lainsäätäjänä olemme heille antaneet koskien delegoituja säädöksiä heidän budjettiehdotuksensa joutuvat leikkauksen kohteeksi komissiossa jo kovasti ja sitten näitä leikkauksia vielä leikattiin neuvostossa. Ja sen vuoksi varjoesittelyiden kokouksessa oli kovasti tukea sille, että luvut palautetaan, joita virastot ovat ehdottaneet. Samanlainen juttu Eurostatista pitkälti täällä äänestettiin eurooppalaisesta tilasto-ohjelmasta – herra Rademacher kertoi, että kun resursseja puuttuu, niin on epäilyksiä siitä, että voivatko todellakin täyttää ohjelman. Voin vain sanoa, että me palautimme luvut, joita he itse vaativat, mutta haluaisin myös muistuttaa Eurostatia siitä, että tämä tietysti täytyy tarkoittaa sitä, että todellakin ohjelman toteuttavat täysin, eivätkä voimme niitä asioita, joista pitävät, eivätkä täyttäisi niitä asioita, joista eivät pidä. Sitten viimeisenä on keskustelua vähän siitä, että mitä, mille muille virastoille pitäisi antaa rahaa. Yritin tasapainottaa uutta rahan käyttöä mietinnössäni vastaaviin leikkauksiin. Pariosittelyiden kokouksen jälkeen leikkaukset ovat, ainakin useimmat niistä ovat muuttuneet siihen, että laitetaan niitä varauksiin. Kuitenkin nyt ehdotamme, että varauksiin laitetaan tilintarkastusstandardien osalta niistä syistä, joista juuri äsken keskusteltiin EFREGistä ja ASBstä. Reservin on laitettu rahaa myös tiedonantoon tai tiedotukseen rahaliitosta, talousunionista, koska osa tiedosta ei vastaa kriittisiin kysymyksiin, joita monilla kansalaisilla on, eikä se vakuuta kovinkaan monia. Ja sitten viimeisenä vieläkin ehdotan, että lisätään vähän rahaa, jota annetaan verotuksen kansainvälisen yhteistyöhön verotusalalla. G20-kokoussopimuksetkin ovat siinä tärkeällä siellä. Ja sitten, ja sitten viimeisenä ehdotan, että aloitetaan uusi valmisteleva toimi, jotta voidaan lisätä loppukäyttäjien kapasiteettia ja muiden sidosryhmien osuutta. Rahoitus, rahoituspalveluissa tämä aloitettiin ohjelma aiemmin jo hyvällä menestyksellä, ja joka on siis hyvin pieni panos tasapainottaaksemme osaa tätä, osalta, pieneltä osalta tätä loppuasti, jota rahoituspalveluilla harjoitetaan. E Kiitoksia kovasti EPn puolesta, herra Schwab. That substitute the shadow rep- Hän korvaa varjosittelijan, valmistelijan. Ei anteeksi, niin olkaa hyvä, Werner. Ja, ich, ich wollte nicht zum Gesang. En minä halunnut tuosta kokonaispaketista puhua, vaan viimeisestä kohdasta, vaan Kigoldin puheenvuorossa hän puhui siitä, että Vanhaisvuotsin budjettia korotetaan. Eikä voida ajatella, että riippumaton järjestö voi elää ainoastaan, kun me annamme vielä enemmän rahaa kun tähän mennessä vuoden 2012 kertomuksen mukaan 500 000 euroa julkisia varoja. Eikä se voi olla mahdollista, että poliittista työtämme helpotetaan Finance Watchin kautta, vaan vaikeutetaan lähinnä. Siksi minä ehdottaisin, että äänestetään tuota vastaan. Okei, okay, äh... Eh, selvä. Rova McCarthy, olkaa hyvä. Well, um, I sincere... No, todellakin toivon kollegat, että noudatatte Wernerin, ette noudata Wernerin suosituksia, koska minä olen jäsenenä Finance Watchissa, niin muistuttaisin, että tämä perustettiin siksi, että kansalaiset ja kuluttajatkin saisivat käsiinsä rahoitustietoja, ymmärtäisivät ylipäätään rahoitusmaailmaa. Ja 1,7 miljoonaa on aika vähäinen summa siihen, mitä me käytämme edunvalvontaan, esimerkiksi mitä rahoitusala käyttää edunvalvontaan. En hyväksy näkemystä näiltä osin. Meidän velvollisuutamme on tukea kansalaisten tiedon hakua ja keruuta. Toivon, että kollegat hyväksyvät tarkistuksen ja tukevat äänestyksessä sitä. Kiitos. Sitten SDn puolesta varjovalmistelija herra Huonjok. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen oikeastaan täsmälleen samaa mieltä herra Goldin kanssa. Minä olen tehnyt tarkistuksia, ne on huomioitu jo kompromissitarkistuksissa. Eli kiitän tehdystä työstä. Mitä tulee 67 niin olen samaa mieltä Karin McCarthyn kanssa että ekonvaliokunnan täytyy huomioida kuitenkin se, että tänä päivänä ei ole olemassa rahoitusmaailman ulkopuolista edunvalvontajärjestöä, joka voisi tarjota myös moniarvoista asiantuntemusta. Sitä tarvitaan kuitenkin, ja se on nähty nykyaikoina varsinkin. On erittäin tärkeää, että Finance Watchin kaltainen järjestö pysyisi hengissä. Kiitoksia kovasti todellakin. Allen puolesta Herra Tuvald. Not here, so... Ei paikalla, ai anteeksi. Onko Aldesta joku muu, joka haluaa puhua? Ei. Sitten EKRn puolesta herra sille, herra Kamalko puhuu, vai eikö? No. Ei. Selvä. Entäpä onko joku muu? Guesta on herra Klutte. Ja, ich äh, würde ganz gerne noch... Niin, kiitos. Pari lyhyttä huomiota Goen nimissä vielä. Periaatteessa tuemme Sven Giegoldin mietintöä. Pidämme sitä hyvänä. Se on lyhyt, muodollisesti tämä on välttämätöntä, siksi tarkistusten kautta olemme pyrkineet sitä vähän parantamaan, vähän kärjistämään tiettyjä seikkoja, mutta periaatteessa tuemme ja voimme oikeastaan voi sanoa, että oikein hyvä mietintö. Pari seikkaa, joita haluaisin vielä painottaa. Yksi liittyy virastoihin. Se, mitä täällä päätetään ja halutaan säädellä, ei ole mahdollista ilman hyvin toimivia valvontaviranomaisia, joille on annettava riittävästi toimintamahdollisuuksia. Finance Watch, pari sanaa vielä siitä minunkin puoleltani. Kautemme aluksi tuimme valiokunnasta tämän Finance Watchin perustamista ja perusajatuksena silloin oli se, että silloin oikeastaan neuvontajina, lobbaajina oli ainoastaan rahoitusmaailman ihmisiä, eikä mitään vaihtoehtoista näkemystä näihin asioihin. Me totesimme, että kansalaisten joukossa oli liian vähän osaamista. Myös siksi tuimme tämän perustamista. Haluaisin muistuttaa nyt, että vaikka siitä syntyy lisää työtä Venelangenin kanssa, olen tässä samaa mieltä. Tämä ei helpota vaan monimutkaista asioita, mutta tämähän juuri on tavoitteena Finance, Finance Watchin perustamisessa, että saadaan vaihtoehtoinen näkemys ja näin todella voimme käsitellä näitä kysymyksiä, katsoa niitä kriittisesti eri kanteilta. Siksi se on tarpeen ja voin tukea sitä pyytäisin että tuette Sven Giegoldin ehdotusta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Kluuta. Herra Schmidt on pyytänyt puheenvuoron. Herran saa ensin puheenvuoron, mutta pyytäisi puhumaan lyhyesti, koska aika rientää. Ja lopuksi vielä ääneen pääsee myös Sven. I uh, can be very brief, but I will... Voin puhua kovin lyhyesti, mutta haluaisin sanoa, että tuen Sven Giegoldia tässä sitä en aina tee, mutta mielestäni on olennaista, mitä hän sanoo, koska kun keskustellaan Mifidistä, niin taitaa olla 200 eri sidosryhmää siinä. Kaikki eivät sano sama asia, mutta kuluttajat, jos kuluttajia nyt on siis vaikka olen ehkä useinkin eri mieltä joidenkin näiden kuluttajaryhmien kanssa, niin on demokratiassa hyödyllistä tämä keskustelu ja olen siihen tottunut maassani. Tuemme niitäkin, jotka meitä kritisoivat. Kiitoksia kovasti, herra Schmidt. Ja rouva Luling vielä, anteeksi, mutta pyytäisin puhumaan lyhyesti. Niin, kiitos. Halusin tuonne julki toisenlaisen kannan. Tiedätte, että meidän kovasti pitää nyt säästää. Ja me olemme lähteneet moniin toimiin, jotka kohdistuvat meihinkin. Olen kvestori ja tiedän, mitä ongelmia meillä syntyy, kun pitää leikata 30 prosenttia matkaa ja niin edelleen. Ja nyt sitten heitetään rahaa ovista ja ikkunoista – näitä ihmisiä, joita jo rahoitetaan. Miten tämä liittyy nyt kansalaisiin? Hehän ovat hienon palkkansa kautta jotain hieroa rakennelleet ja meidän pitäisi rahoittaa tätä lisää. Se ei ole mahdollista. Tämä sotii yleistä linjaa vastaan, joka parlamentissa on hyväksytty. Kaikkialla säästetään siksi vastusta nyt sitä, että tässä syydetään näin paljon rahaa. Siis kiitoksia kovasti Rova Luling ja lopuksi ääneen pääsee valmistelija G. Gold. Um, well, colleagues. No tuota kollegat, kiitos näistä puheenvuoroista. Ainakin kuulin, että yleisesti tuli tukea eurooppalaisille rahoitusvalvontaviranomaisille, kuten Eurostatille, näyttää olevan ja konsensus, jota tarvitaan täällä koska muuten kaikki lainsäädäntöpyrkimyksemme ovat hyödyttömiä. Kiitos tästä. Sitten keskustelu, joka oli yhdestä budjettikohdasta, haluaisin vain ottaa esille, että tämä budjettikohta ei ole nimenomainen kohta Finance Watchille, vaan se on avoin niille järjestöille, joita toimiala itsessään ei rahoita. Jo tämä ensimmäinen laite, jota kahden vuoden ajan nyt on äh, rahoitettu, sitä, käyttää, sitä rahoituskohtaa käyttää kaksi järjestöä ja toinen niistä edustaa rahoitusmarkkinoiden käyttäjiä, jotka ovat heikosti organisoituneita tässä rahoituslainsäädäntöprosessissa. Toisaalta arviot rahankäytöstä Brysselissä – yksityisen intressin edustamiseen rahoituspalveluissa on noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Siellä on 700 täysiaikaista ammattilopparia tarjoajien puolelta, sitten käyttäjien puolelta, kuluttajien puolelta niitä on kovin vähän, koska on kovin paljon vaikeampaa kerätä rahaa 450 400 miljoonalta kansalaiselta kuin niiltä, jotka voivat saada voittoja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Ja sen vuoksi, mitä tässä tehdään, on yksinkertaisesti tasapainotetaan tilannetta, koska muillakin suoja aloilla näin tehdään ympäristö ja usein laajoilla enemmistöillä. Ja rahoituspalveluilla tätä ei ole ollut. Ja tämän se, että saatiin tämä budjettikohta luotua kaksi vuotta sitten, se, siinä oli laaja yhteistyö kautta ryhmien ja sen se saatiin aikaan. Ja nyt kun komissio on antanut tälle ryhmät ylittävälle suurimman kategorian tälle ehdotukselle, se, se on se mitä komissio odottaa, että valmistelun toimet toteutetaan, niin siinä on komission A tälle ehdotukselle. Jos tässä nyt, niin kuin saksaksi sanottiin, Austen Fensterwerfen, niin että heitettäisiin ikkunasta, niin se on nyt vähän eh, yksinkertaistavaa, kun otetaan huomioon tämä tilanne, jossa nyt ollaan. Ja sen vuoksi pyydän, että äänestätte puolesta tämän 6705 putit kohdan puolesta. Kiitoksia kovasti, herra Gingold. Sitten seuraava kohta. Ei, kun me äänestämme tästä muutaman sekunnin päästä, mutta ensin kohta kuusi esityslistalla listalla puheenjohtajan ilmoitukset kolmikantaneuvotteluista. Niitä on kaksi käynnissä. Ne käynnistyvät 10. päivä heinäkuuta. Pitkän taukojen jälkeen oli teknisiä arvioita. Siinä puututtiin nimenomaan – pitkään aikavälin. Yleisesti on ajateltu, että nämä päätelmät ovat hyvä pohja jatkonuottelulle, mutta kun neuvoston valtuuksia ei ole vielä saatu, keskustelua ei voida jatkaa. Tämä edellyttää, että voitaisiin nopeasti saada aikaan myös uusi solvenssi päivämäärä, ja se on tulossa ensi vuonna. Parlamentti esitti, että Uusi uskottava päivämäärä sovelluksella olisi 2016. Komissio voisi olla samaa mieltä, jos ei tätä jälleen sitten ruveta muuttamaan direktiivissä. Neuvosto totesi osapuolille, että komission lykkäysehdotus vuoteen 2016 olisi hyvä pohja hyväksymiselle. Nyt komissio pitäisi hyväksyä tämä esitys vielä ennen tämän kuun loppua. Seuraavaksi kolmekuntaneuvottelu on syyskuun 10. päivä. Ja myös lokakuussa on tulossa uusi tapaaminen. Mitä tulee Mifidiin? Toinen kolmikantaneuvottelu järjestettiin eilen, joka liittyy investointisuojaan ja rahoitustuotteisiin. Kolmas kolmikantaneuvottelu on tulossa syyskuun 11. päivää. Sitten tulee pankkien elvytys ja kriisiratkaisudirektiivi, niin heinäkuussa oli tapaaminen ja syyskuussa on tulossa uusi tapaaminen. Ja tästä halutaan keskustella nimenomaan soveltamisalan osalta komissio jatkaa teknistä työtään omissa työasiakirjoissaan. Ja sitten toinen tapaaminen puheenjohtajavaltion kompromisseista ja viranomaisten osuudesta tulevat esille. Nämä edellyttävät vielä valmistelua ja teknistä työtä. Neuvoston kanssa on aloitettu myös neuvottelut mahdollisista takuujärjestelyistä. Talletustakuu vastaavaan todennut hän aloittaa keskustelut rinnakkain neuvotteluista pankkien kriisinratkaisun direktiivin osalta. Meillä on jo pohjaa päätöksistä vuodelta 2012. Aikaisemmin tällä viikolla on jo varmasti tästä keskusteltu ja nyt on ehdotettu, että tekninen työ jatkuisi näiltä osin ja näin voidaan aloittaa poliittiset keskustelut lokakuun alussa. Myöhemmin mukana on molempien aiheiden tiimit. Näin neuvoston kanssa voitaisiin tästä keskustella silloin, kun aiheessa on jotain yhteistä. Niin päästäisiin toiseen käsittelyyn rinnakkain näissä aiheissa ja saadaan aikaissopimus. En tiedä, onko herra Simon halukas sanomaan jotain. Nein, äh, nur einen Satz. Ich bin sehr froh. Yksi lause vain olen iloinen että nyt kun ajatellaan tätä kriisinratkaisu- ja selvityslainsäädäntöä, ollaan päästy sitä eteenpäin, mutta myöskin pelivaraa sitten neuvoston kanssa. Ja siinä voidaan sitten toivoa, että säästöjen suojeleminen, joka on siis ollut kaksi vuotta jumissa, niin nyt sitten Liettuan aikana voidaan viedä sitä eteenpäin, niin että kaikki menee optimaalisesti. Jos kaikki menee optimaalisesti, niin sitten voisi mennä täysistuntoon ensi vuoden helmikuussa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Saimon. Ja nyt puheenjohtaja saa palata johtamaan puhetta, jotta voimme toimittaa äänestykset. Thank you. Kiitoksia, Pablo. Oikeastaan minulla olisi tähän päälle vielä pikkuinen ilmoitus, joka liittyy nykytilanteeseen SSM ja neuvotteluissa keskuspankin kanssa. Meillä on vielä yksi avoin kysymys jäljellä, nimittäin missä määrin Euroopan parlamentti puolestaan saa tietoja valvontaelimen pöytäkirjoista. Odottelemme tässä vielä ratkaisua tähän asiaan ennen kuin jatkamme. Valvontamekanismi tulee äänestykseen ensi Strasburgiin, mutta en ole vielä mitään allekirjoittanut enkä toimittanut asiakirjojakaan. Toivottavasti tänään viiteen mennessä sen pystyn tekemään. Tämä oli päivitettyä tietoa siitä aiheesta. Olemmeko valmiita äänestämään? Hyvä. Seitsemän lykättiin. Eli seuraavaksi Sven Giegoldin luonnos Ovatko kaikki valmiina? Siellä jotkut vielä etsivät kortteja. Minulla ei ole omaakaan. Katsotaan sitten, kun jotain vastaan tulee. Tarkistus yksi, äänet puolesta, vastaan tyhjää. Se oli aika tarkka tulos, eli tarkistetaanpa se. Minäkin tarvitsen äänestää. No, no open. It's not open. You can't phone and be on. No. Right. No, no, don't. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta, vastaan, tyhjää, Tämä tarkistetaan, ilmeisesti hyväksytty. Äänestys alkaa. Vaikka äänestäneet, hetkinen, tässä vielä korttien laitteeseen. Nyt äänestys päättyy, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan se. There's one more plus when it comes. Everybody voted. Kaikki äänestäneet. Ei, se meni nurin, koska tämä olisi 2020 Eli kompromissi B, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tämä on aika hankalaa. Tarkistus 12, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 13 puolesta, Halusitte tarkistaa vielä 12. Niinkö? No tarkistetaan numero 12 varmuuden vuoksi. Yksi miinus lisää, ovat kaikki käännestäneet. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Se oli tiukka äsken, yksi miinus lisää siihen, kaikki äänestäneet, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta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 miinuksin yksi lisää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylättyy. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, koska kärsiä ei noussut paljon ylös, mutta alle kai oli puolesta. Vielä yksi plus lisää. Äänestys päättyy hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei kun hyväksyttykö? Yeah. Yeah, it was carried. Niin hyväksyttiinhän se. Well, I, I'm not sure what your problem is, Arlene. Miss mistä kenkä nyt puristaa Arlin oikein. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis minkä haluatte tarkistettu 24, sen tarkistetaan siis. Voi olla, että oli toisinkin päin. Nimittäin yksi miinus lisää vielä. Hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Plussi vielä yksi lisää. Ovat kaikki äänestäneet. Kaikki eivät ole äänestäneet, jotka ovat kirjautuneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta, 12 vastaan, 7 tyhjää. Hups. Ja no niin, sitten budjettitarkistukset. 6700 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6701 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6702 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6703 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6704 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6705 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. 6705. Vielä yksi lisää puolesta. Hyväksytty. 2312. 6706 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6714 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä kai hylätty. 6, 714. One more again. Vielä yksi miinus lisää. Äänestys päättyy. Hylätty. 6709 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No se oli kompromissi kuitenkin. Ei kun sen oli itse kompromissi. 6711 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6712 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6714 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se siitä. Pablo, I think I'm handing you the chair. Paula, voisitko nyt sitten ruveta johtamaan puhetta omassa lausunnossasi? Sorry. <sighs> No, this is. Oh, yeah. Yeah. We move on to the next site. Seuraava kohta esityslistalla, nimittäin lausuntoluonnoksen käsittely euron ja muiden valuuttojen suojelu rahaväännöksiä vastaan rikosoikeudellisiin keinoin. Se on siis lausunto, tässä vetovastuussa on Libe-valiokuntaa. Sitten siirryn puhumaan Espanjaa, koska minä olen valmistelija ja esitän kommenttini. La principal... Tässä kaikkein tärkeimpänä ajatuksena lausunnossa on vahvistaa, aikaista seuraamusjärjestelmiä, kun euroja on väärennetty Euroopan unionissa. Tämä korvaa 383 päätöksen ja siinä tuetaan kaikkia toimia, joilla pyritään näitä ratkaisukeinoja uuden aikaistamaan. Tämä tarkoituksena on vahvistaa nimenomaan väärennysten torjuntaa. Tässä tarvitaan eri toimia myös yhdessä, jotta tavoite saavutettaisiin. Tässä täytyy myös yhdenmukaista alaa ja se on yhä perustellumpaa kuin aikaisemmin, koska eurolla on suurin merkitys myös taloudellisessa ja talou- rahoituksellisessa integraatiossa. Meidän täytyy siis myös lisätä kansalaisten luottamusta varsinkin näissä oloissa euroon. Meidän täytyisi nimenomaan suojella euroa siis väärennöksiltä kaikkialla Euroopan unionissa. Minä haluaisin ottaa esille tässä tietyt tarkistukset, joilla pyritään nimenomaan vahvistamaan jäsenvaltioiden yhtäläisiä pyrkimyksiä, välineitä yhteistyön takaamiseksi. Haluan ottaa myös lausunnossani esille tarkoitusperän johdonmukaisesti toimia meidän muiden mietintöimme kanssa, jos aihe on ollut samankaltainen. Olen pyrkinyt ottamaan mukaan myös ajatuksen siitä, että meidän pitäisi suosia sitä, että kaikki jäsenvaltiot toimisivat yhdenmukaisesti ja yhdessä. Noin konkreettisesti tarkistukseni noudattavat useitakin linjoja. Ensinnäkin pitäisi jotenkin julkaista tuomiot, jotta ne olisivat myös pelotteenomaisia ja vaikutuksellisia. Toisaalta haluan ottaa myös esille suhteellisuuden seuraamuksissa – noudattaen niitä periaatteita, joita muutenkin on otettu, nimittäin toissijaisuutta ja suhteellisuutta. Lisäksi on mukana tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että pyy- py- päästäisiin laajaan, mahdollisimman laajaan täytäntöönpanoon, kun on kyse kolikoiden ja väär- setelien väärentämisestä, eikä tämä koske pelkästään euroa, vaan myös koskisi muita valuuttoja. Täällä on myös esit, mukana eri tekniikoita ja välineitä, joita on käytetty, ja siinä täytyy lainsäädäntöä vahvistaa. Lopuksi kysymys, jonka ottaisin myös esille, on tietojen välittäminen väärennyksistä niin, että koordinoitaisiin tätä kaikkien viranomaisten kesken. Ja nyt puheenvuoron saavat varjovalmistelijat SDstä rouva Ferreira, joka paikalla. Herra Padar saa tästä puheenvuoron. Yes. Uh, apologizes from... Uh... Pahoittelut Elisa Ferreiralta. Hänellä on muita sitoumuksia. Puhun hänen puolestaan. Kiitos esittelijälle työstään tai valmistelijalle työstä lausunnon parissa. Olen siitä samaa mieltä. Komission ehdotus on tervetullut. Valuuttojen väärentäminen, erityisesti euron, asettaa varanalaiseksi valuuttojen luotettavuuden. Toimet, joille luottamusta lisätään – ja että lisäharmonisointialalla on myöskin tervetullut. Nyt kaikissa 28 jäsenvaltiossa väärentäminen on rangaistava rikoksena. Siihen kuuluu vankeus ja siihen kuuluu myös tutkintavälineitä. Uskon, että lausuntoluonnos parantaa komission ehdotuksia liittyen tuomioiden julkistamiseen erityisesti, ja että tehdään rangaistavaksi myöskin tekellä olevat väärennykset. Joten olen samaa mieltä komission ja valmistelijan ehdotusten kanssa. En aio esittää mitään merkittäviä tarkastuksia muuttaakseni valmistelijan lähestymistapaa. Kiitoksia kovasti. Herra Padar. Eli Rova Goulart Alden puolesta. Oui, merci. Moi je... Kiitos tässä vaiheessa. No, paneudun vielä paremmin näihin esityksiin, mutta varmastikin tarkistukset menevät oikeaan suuntaan. Mutta minä esittäisin yhtä asiaa, kun vaikuttaa siltä, että tässä nyt mennään ohi maalin. Pablo, minulla on sellainen vaikutelma, että teksti sinällään ihan hyvää, kun ajatellaan euron suojelua rikostorjunnan keino, mutta jos halutaan se todellakin torjua, niin pitäisi suurimmat setelit poistaa, koska se vain houkuttelee väärentämiseen. Tekivätpä sitten ei väärännöksiä, mutta tässä Benali-diktaattorin kaapit, kun avattiin, niin siellä oli isoja seteleitä ja paljon. Jos ajatellaan sitten tämän rinnalla, no ehkä tarkistus ei nyt ole paras keino tämän takaamiseksi, mutta ehkä parlamentin kannattaisi jotain tehdä tässäkin, niin että ei nimenomaan kohdistuisi väärentäminen suurimpiin seteleihin. Kiitoksia kovasti Rova Gular vihreiden puolesta. Puheenvuoron saa herra Savaris, hän ei ole paikalla, herra Lambert. I don't know whether I should speak in... En tiedä, pitäisikö puhua englantia vai ranskaa. Onko teillä tässä jotain toiveita? No, no kerrankin ranskaksi siis. No tämä on aika hankalaa tänä päivänä, herra puheenjohtaja, kun korvaan Ruitavaresin. Tämä on aika monimutkainen vastaus, harvinaista se, koska joudun vain todeta siellä, että meillä ei ole tarkistuksia tulossa. Olemme aika iloisia jo tähän tekstiin ja vasta siihen, mitä Silvi totesi suurista seteleistä, että tässä tarvitaanko niitä. Kuka niitä tarvitsee, ehkä voi kysyä. Totta puhuen, minulla ei ole kertakaan käsissäni sellaista ollut, mutta kuvittelisin, että muilla on tarvetta sellaisen. No niin, siinäpä se. Muuta, vai, muuta ei tässä ole. Kiitoksia kovasti, herra Lambert. EKRstä herra Fox varjovalmistelijana. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Harmonisointia tässä missä ehdottaa parantaisi vastavuoroista tuomioistuinten päätösten tunnustamista näin yhteistyötä euroa käyttävien maiden välillä. En kuitenkaan tue yksityiskohtaisia säätöjä, jotka liittyvät vähimmäisrangaistuksiin, jotka määritellään artiklassa 5. Tämä rikkoo maiden suverenisuutta. 11 artikla minua huolettaa myös EUlla ei ole mahdollisuuksia – pakottaa osallistumasta sopimuksen tai estää sopimuksen loppuminen. Muuten teen yhteistyötä tämän asian tiimoilta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti herra Fox. Onko joku muu, joka haluaisi tästä puhua? Eli vastaan valmistelijan ja espanjaksi. Kovasti kiitoksia näistä puheenvuoroista, jotka ihan varmasti jotain huomioon. Ja toivottavasti saamme jotain konkreettisia ehdotuksia tarkistusten muodossa, niitä voidaan keskustella. Haluaisin kuitenkin kommentoida yhtä näkökohtaa, jonka otti esille Rova Gular äh, liittyen kahden ja 500 euron seteleihin. Tiedän, että se on ihan oikeutettu huoli, joka teillä on. Mutta minä uskon, että kahden ja 500 setelin ongelma ei liity niinkään väärentämiseen, vaan enemmänkin rahan pesuun. Tämän lausunnon tarkoituksena on puuttua nimenomaan euron ja muiden valuuttojen väärentämiseen Euroopan unionissa. Toisin sanoen korostan toki sitä, että tämä on ihan perusteltu huoli, jonka Rova Kularotti esille, niin epäilen vain sitä, Sopiiko sitä ottaa tähän lausunton mukaan, koska korostan, että tämä liittyy nimenomaan väärennöksiin, ei siis rahanpesuun. Joka tapauksessa ihan valmis olen keskustelemaan Rova Kularin kanssa ja herra Lambertin kanssakin, joka hänkin esittämään saman huolen. Olen aivan varma, että me tässä löydämme hyvän sovintoratkaisun Määräaikatarkistusten järjestäminen on 10. syyskuuta, niistä keskustellaan 24. päivä syyskuuta ja äänestys tulee Ekon valiokunnassa 24. syyskuuta sekin. Vastuuvaliokunta eli live-valiokunta äänestää tästä 3. päivä lokakuuta ja vielä täytyy lyödä lukkoon päivämäärä täysistuntoa varten. Tämän jälkeen voimmekin siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalle. Kohta 10. Lausuntoluonnoksen käsittely EUn takuerovan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollista aiheutuvien tappioiden varalta. Tässä valmistelija on Hans Peter Martin, eli hän saa välittömästi tästä puheenvuoron. Wow. Thank you, Mr. Bowles. Uh, kiitoksia, herra Bowles. Täällä on vielä väärä nimi. The mistake. No, no, I was trying to just... Sanoi puheenjohtaja Volsin kanssa, mutta tämä oli siis virheellä. No niin, mutta kiitoksia siis siitä. Esitteli jatkaa, että minulla on mahdollisuus esitellä tämä lyhyt mietintö nyt. Ja haluaisin todellakin kiittää sihteeristöä ja erityisesti omaa avustajani Johannes Rapsia, joka on tässä, kun otetaan aikataulu huomioon, ja kesätauko, niin erinomaista työtä ja toivon, että ne harvat kollegat, jotka vielä paikalla ovat, arvostavat myös tätä työtä hyvin lyhyesti, kuten luvattua, ja saksaksi, jos sopii, mistä on kyse. Takujärjestelmä investointipankille, kun rahoitetaan toimia on ulkopuolella – Se koskee näitä takuukehyksiä investointipankille, se liittyy siihen. Kohdit, jotka meille näyttävät olevan tärkeitä tässä lausunnossa, liittyvät toisaalta spekulaatioriskiin. Seitsemän tarkistuksessa siitä puhutaan komission edutuksen mukaan EIP pitäisi äh, rohkaista siihen, että tuetaan myöskin oman riskillä toimia ja että voitaisiin käyttää pääomamarkkinavälineitä. Tässä haluaisin kuitenkin varmistaa, että ei oteta turhia riskejä ja tätä spekuloinneille ovea auki. Sitten, sitten raportointistandardit minun mielestäni, ja toivon, että tämä menee läpi valiokunnassa, niin sitten EIPn täytyisi konkreettisesti raportoida toimista, erityisesti kun ajatellaan yhteistyötä paikallisten rahoituslaitosten kanssa, sillä täytyy olla terävöittämistä ja myöskin edunsaajien luettelo on tarpeen, josta tulee selville, että sitten kuka lopultakin nämä varat, kuka niistä hyötyy. 8 ja 9 tarkistukset käsittelevät sitten näitä välittäjäorganisaatioita paikallisella tasolla vuoden alussa eri tiedotusvälineissä pystyttiin lukemaan, että nämä laitokset, joiden kanssa EIP on tehnyt yhteistyötä, niin sitten ovat ottaneet suuria maksuja tästä välittämisestä. Näin ei saa olla. Täytyy pystyä varmistamaan, että rahat todellakin menevät näihin hankkeisiin, eikä sitten mihinkään liiallisiin välitysmaksuihin hupene matkalla sinne, mihin ne haluamme niiden menevän lopulta. Seuraava osa-ala on ilmasto, jossa komissio edellyttää, että 25 prosenttia menee sitten toimiin, jotka liittyvät ilmastonsuojeluun. Tämä on tukemisen arvoista ja asiallista. Mutta tässä pitäisi olla konkreettiset kriteerit mielestäni, että mitä ilmastoystävällisyydellä tarkoitetaan. Ei ole salaisuus, että minä itävaltalaisena, kuten kaikki kollegamme, olemme vakuuttuneita siitä, että sinä ei pidä olla kiertotietä ydinvoimarahoittamiseen, niin kuin EIBn tu- tuessa ei saa sitten maksaa ydinvoiman käytön pidentämiseen liittyviin asioihin. Sitten viimeinen kohta koskee sitä, kun tuetaan pk-yrityksiä. silläkin täytyisi varmistaa, että EIBn investointipanos ei johda sitten, että siirtyy työpaikkoja EUn ulkopuolelle. Tämän verran minun osaltani tältä erää. Kiitoksia kovasti, herra Martin. Seuraavaksi varjovalmistelija herra Stalojan. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle tehdystä työstä. Puhun ihan lyhyesti. Me tuemme tätä mietintöä. Tärkeää on, että Euroopan investointipankki jatkaa työtään Euroopan unionin ulkopuolella olevissa maissa. On tärkeää huolehtia kolmen A luokituksesta EIPlle, jotta voidaan huolehtia siitä, että nämä maille annettavat lainat voidaan tarjota mahdollisimman alhaisella korolla. Mitä lausuntoluonnokseen tulee, me tuemme suurilta osin tarkistuksia. Kuitenkin meillä olisi vielä keskusteltavaa omassa poliittisessa ryhmässämme liittyen tarkistukseen numero kolme. Tämä liittyy siihen, että ei tulisi rahoittaa ydinenergiaa tai uraanikaivostoimintaa tai ydinjätteen varastointia. Meidän tarkoitus keskustella poliittisessa ryhmässämme ja päästä sitten johtopäätöksen tästä. Sitten vielä tarkistus neljä. EIPn rahoitusta ei saisi antaa sellaisen toiminnalla työpaikkoja siirtyy unionista muualle. Emme tietenkään halua työpaikkoja pois Euroopan unionin alueelta, mutta en oikein tiedä, miten Euroopan investointipankki voi politiikassaan ottaa tämän tavoitteen huomioon. Ja sitten yksi seikka vielä, joka ei ole lausunnossa, vaan liitteessä kolme, jossa luetellaan maat, jotka ovat tällaisia takota varten kelpoisia. Armenia on siellä mukana. Jos ajatellaan, mikä päätös siellä on tehty kauppaliitosta Venäjän ja Kasakstanin kanssa näin efektiivisesti hylättiin assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen EUn kanssa. Ehkä olisi hyvä pohtia tämän maan läsnäolo siellä listassa. Kiitos. Kiitos Rastalojan. SDstä ei ole kukaan paikalla. Aldestakaan ei ole. Eli ilmeisesti viriten puolesta herra Lambert puhuu. How did you guess? Kuinka arvasittekaan? No niin, tässä samassa hengessä sitten herra Talpa. Ensinnäkin kiitän Hans-Peter Martinia, jota kuinkin voimme kaikki tarkistuksia tukea, mutta varmasti odottelitkin, että me pyrimme vahvistamaan ainakin joitakin niistä. Ensinnäkin otan esille hankkeet, joita EIP rahoittaa. Tämä koskee sekä sisäistä että ulkoista rahoittamista. Ollaanpa nyt rehellisiä, kun ajatellaan innovatiivisia energiahankkeita, niin kaikki pankit sanovat, että se on niin mutkikasta, ei ole mitään taustaa, eikä voida arvioida riskiä, se oli liian monimutkaista meille. Eli pankkirit yleensä sanovat, että me voimme vain hallita muutama seikka, jotka me tiedämme. Eli pankithan ovat aika konservatiivia, ainakin nämä normaalit pankit. Edelleen olen kuullut pankkien sanovan, että, että tuulipuistoja ei voida rahoittaa, koska se on ihan uutta meille. ole harvointa aavistustakaan siitä, mikä on riskin taso. Eli siihen ei mennä. Kun sen sijaan hiiliä rahoitetaan ehkä ydinvoimaakin, vaikka sanovatkin, että eh, ei ole valtioapua saada, niin ei sinnekään mennä, mikä on aika mielenkiintoista, kun markkinaperusteiset yritykset näin sanovat, mutta se siitä. No, sen vain haluan tuoda esille. Jos ajatellaan viime ja tämän vuosisadan eh, tekniikkaa, niin tavallista pankkien pitäisi sitä rahoittaa. EIP tai EIP ei pitäisi käyttää siihen, että vain vanhamalliin jatketaan. Mehän haluamme jonkinlaisen suunnitelman siitä, että pikkuhiljaa päästään eroon, ei vain vähennetä vanhaa energiatekniikkaa ja sen rahoittamista, että päästäisiin uusien energialähteiden tekniikkaan rahoittamiseen, ei vaan se mikä on kaikki vanhaa, niin EIP ei enää sitten siihen soppaan lusikkaansa pane. EIP on julkista rahaa ja sen pitäisi johtaa muutokseen, eikä pelkästään vanhan malliin jatkaa. Siksi haluamme jotenkin saada aikaan suunnitelma, että päästään vanhoista energialähteistä eroon, kuten myös hankkeista ja tuista. Ja pikkuhiljaa haluamme, että ei keskittyisi pelkästään siirtymiseen uusiin energialähteisiin. Toiseksi me haluaisimme johdonmukaisuutta 21 artiklan kanssa perussopimuksessa, nimin, että myös sitten sitten tukee muita ulkopolitiikan tavoitteita, tuo sitä, mitä herra Stalojakin totesi, jos ajatellaan, että jokin valtio päättää, että paremmin pärjäävät ollen hyvissä suhteissa EU kanssa, mikä siinä, tekevät mitä lystävät, mutta miksi ihmeessä meidän pitäisi sitten rahoittaa hankkeita tuommoisissa maissa. Lopuksi, en ota nyt kaikkia esillä, mutta lopuksi tämä pitkään esillä ollut vaatimus me nimittäin uskomme, että EBRDL ei enää tarvitaan. Meillä on ihan liian monta kansainvälistä rahoituslaitosta ja jälleenrakennuspankin tehtävät annettakoon Maailmanpankille ja investointipankille. Näin veronmaksajien varoja käytettäisiin järkevämmin ja on aika omituista minun mielestäni, että sekä neuvosto ja komissio edelleen pitävät kiinni elimistä, joilla ei ole mitään lisäarvoa tarjottavanaan. Mitä? Olen ihan samaa mieltä kansasi kanssa, että tiedättämme, että tässä ollaan ihan samoilla viivoilla. Eli jos haluamme olla uskottavia, kun kerran veromaksajien varoja käytetään, niin meidän pitäisi kyllä tehdä kaikkemme, että voisimme jotenkin järkiperäistää tätä tuhlausta. Tämä koskee parlamenttiakin sitä paitsi. Eli kyllä tässä edelleen varoja tuhlataan. Meidän pitäisi jotenkin valta virtaviivaistaa tätä Tämä on mielestäni ainoa tapa uskottavasti taistella varojen tulosta vastaan. Ei voi sanoa yhtä ja tehdä toista. Tässä vaan rakennetaan uutta imperiumia ja, ja sitä minä en puolla. Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Lambert, EKRn puolelta herra Fox. Well, thank you, Chairman. Um, my colleague Ivo Strel... Kiitos puheenjohtaja Ivo Strelcek ei ole pystynyt olemaan paikalla, joten jos sopii, niin luen hänen puheensa. Ja kun viittaa minuun, niin olen hän. Kiitos valmistelijalle. Pidän hyvänä komission ehdotusta, koska täytyy parantaa EPn mahdollisuutta rahoittaa hankkeita EUn ulkopuolelle erityisesti naapurimaissa itäisessä kumppanuudessa ja eteläisessä kumppanuudessa. Tuen su- osaa tarkistuksista, kuten Stolojan. Minulla on epäilyksiä tarkistusta kolme ja neljä. Muissa kohdissa jätän omat tarkistukseni, joiden periaatteet voidaan summata näin. Tuemme rahoitusoperaatioita EUn ulkopuolella ja sisäpuolella ja että niiden pitää suuntautua tavoitteisiin, erityisesti pk-yritysten pääoma huomioon ottaen. EIPn täytyisi suorittaa kustannushyötyanalyysejä hankkeesta, jotta voidaan varmistaa niiden tarvallinen elinkelpoisuus ja että niillä voidaan myötä vaikuttaa kestävään kehitykseen. Sopusoinnussa Ekon aiempien suositusten kanssa nettisivulle täytyy mahdollisuuksien mukaan saada asianmukaista tietoa pitkäaikaisten velkojen ja takuiden edunsaajista, kaikista rahoitusvälittäjistä, myöskin projekti eh, hyväksyttävyyskriteereistä erityisesti täytyy spesifioida alueet, lainat, niiden määrät, toimialat. Sakrinan pohjalla meidän mielestämme EIP-rahoituksen pitäisi pyrkiä siihen, että saadaan aikaan kestävä energia. Miksi? Jotta unioni saisi eritettyjä energialähteitä kohtuullisilla kustannuksilla ja niin, että toimitusketjut ovat eh, turvatut ja odotan hyvää yhteistyötä. Indeed, Mr. Kiitoksia kovasti herra Fox. Ilmeisesti muut eivät halua enää puhua, eli puheenvuoro saa jälleen valmistelija herra Martin. Thank you very much and I... Paljon kiitoksia erityisesti kiittäisin edustaja Lamberia, joka juuri lähtee. Että teillä on näin progressiivinen kanta. Pyrin yhdistämään kantanne muihin. Meillä varmasti on ongelmia ydinvoiman osalta luvassa, mutta muita kollegoita voisin muistuttaa siitä, että tulisi ottaa harkinnan kohteeksi edustaja Lamperin juuri sanoma. Jos kyse ei ole yhteisestä strategisesta tavoitteesta, taisi katsoa tulevaisuuteen eikä ainoastaan ajatella, mitä on tehty aikaisemmin. Niin, että nopeammin päästään eroon tietyn teknologian käytöstä. Enempää minulla ei ole sanottavana tällä hetkellä. Mielenkiinnolla odotan tarkistuksia. Sosiaalidemokraattiselta ryhmältä ei ole vielä kantaa. Haluaisin samantyyppisesti kuin aikaisemmin järjestää kokouksia, jotta löydetään kompromissia. Kiitos paljon. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Herra Martti, määräkä tarkistusten jättämiselle on 19. syyskuuta puolelta päivin. Niitä käsitellään 14. lokakuuta samana päivänä toimitetaan myös äänestys tässä valiokunnassa ja äänestys budjettivaliokunnassa toimitetaan 17. lokakuuta. Täysistuntoon ei ole vielä lyöty lukkopäivämäärää. Sitten seuraavaksi kohta muut asiat. Muita asioita ei ole. Me päätämme kokouksen tähän. Muistuttaisin vain, että seuraava kokous on 16. syyskuuta kello 15.18.30 ja tiistaina 17. syyskuuta kello 9.12.30 ja 15.18.30. Kiitoksia kovasti kaikille.